herra Alejandro Ferkkasin mietinnöstä, mutta nyt kaksi keskeisintä päähenkilöä, äh, rouvat Lambert ja Jukevitsute, eivät ole paikalla. Äh, sen takia ehdotan, että menemme Edith Bauerin mietintöön ja katsomaan näitä tarkistuksia, joissa on aika paljon tärkeitä äh, tarkistuksia ja aika vähän kompromisseja. Ehkä nyt voitaisiin mennä eteenpäin nopeasti. Tietysti aina parlamentityössä saattaa tulla tällaisia yllätyksiäkin, mutta nyt Rouva Bauer, teillä on mahdollisuus esitellä nämä kompromissiehdotukset. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban az a helyzet, hogy kevés módosítót sikerült úgy on totta, että meillä on, me emme ole todellakaan onnistuneet löytämään paljon kompromisseja, pitäviä kompromisseja. Todellakin on kaksi kompromisseja, kaksi kysymystä, joista todella täytyy odottaa lopullisen äänestyksen, josko kyllä tai ei voimme todella löytää hyvän ratkaisun. Ihan äh, luettelon alusäänestyslistan alussa on neljä, viisi kysymystä, joihin ei ole löydetty valitettavasti kompromissia. Ei, ei kuitenkaan voi sanoa, että jotkut tarkistukset kaksi hyväksyttäisiä kaksi ei. Eli tällä hetkellä on pöydällä kysymyksiä, joihin muutoksia ja kompromissimuutoksia ei ole löydetty. Luettelon lopussa tarkistusten lopussa me emme ole kovinkaan paljon ottaneet esille yhtä kysymystä, josta valitettavasti minä en myöskään löytänyt, johon minä en valitettavasti myöskään löytänyt vastausta kompromissien myötä. On kyse numerosta 108, 109, 110, 103, 112 ja 113. Mitä näihin tarkistuksiin tulee, niin siellä on ihan omi, niissä on erityispiirteitä. Ei voi lukea tätä mietintöä ottamatta huomioon öö, työjärjestyksen kohtaa 761 on todellakin tärkeä linkki meidän direktiivimme välille 2015 ja asetuksen myötä 561. Eli usein on vähän taipumuksena tehdä ihan samalla tavalla tämän direktiivin 2002 kanssa kuin tämän 561 asetuksen kanssa. Mutta mitä tulee valvontaan, ei siitäkään ole helppo löytää ihan identtisiä ratkaisuja. Miksi? Siihen on useita syitä. Ensinnäkin, mitä tulee työajan säätelyyn, meillä on olemassa kansallista toisistaan poikkeavaa lainsäädäntöä. Sen takia ei voi aina löytää yksi ilmeistä ratkaisua, kun on kyse sisäisestä kansallisesta valvonnasta – Joitakin ehdotuksia on tullut muutoksen muodossa, joilla voitaisiin vähän korjata tätä asetusta 561, mutta pitää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö, olemassa oleva toimiva lainsäädäntö. Toinen mm, erityispiirreryhmä näissä tarkistuksissa, joista olen puhunut, on se, että ne voivat vaikuttaa mahdollisilta, jos ajatellaan seurantaa, valvontaa ja sanktioita – tarkistuksia, joissa pyritään uudestaan ottamaan huomioon se otsikko asetuksesta 561 ja soveltaa sitä direktiiviin 2002. Mutta tämä edellyttäisi sitä, että otettaisiin käyttöön erittäin kallis tietotekniikkajärjestelmä Euroopan tasolla. Minä en voi tukea tätä ajatusta. En todellakaan voi puoltaa tätä ajatusta. Me olemme todella etsineet kompromissiehdotuksia, etsineet, joissa otettaisiin huomioon erilaisia määräyksiä asetuksista 561. Tässä on kyse niistä määräyksistä, joissa puhutaan ajopirt, numerisen ajopiirturin käyttöönotosta. Silloin on kyse purku- ja lastaustyöstä. Minä en todellakaan voi hyväksyä tämän kompromissin hakemista siinä muodossa, kun se esitettiin. Sen takia tarkistus numero yksi on laadittu sitten, kun se on laadittu. Jos puhutaan ihan käytännön termein, mitä tulee valvontaan ja tähän asetukseen 561, niin tarkistus numero kaksi – on äh, hyvä. Olisi ihan aiheellista kuitenkin olla vieläkin tiukempia. Minä olen voinut ottaa huomioon kollegoitteni tekemät ehdotukset, mutta vielä kerran haluan sanoa, että ei voi taas kerran tyytyä johonkin kompromissiin, jossa sanotaan, että poistetaan tai sisällytetään tähän kohtaan itsenäiset ammatinharjoittajat kuljettajina. Ei tässä kompromississa, komprom, tässä kompromississa voida taas yh, jälleen kerran hyväksyä jotakin tarkistusta ja sitten myöhemmin ei hyväksyä. Jos ajattelemme, että miten sisällytämme nämä kuljettajat itsenäisinä ammatinharjoittajina tai jätämme heidät pois. Emme ole todellakaan löytäneet tyydyttävää kompromissia. Meidän valiokuntamme nyt täytyy kuitenkin tehdä päätös. Meillä on vielä kuukausi ennen lopullista äänestystä. Ehkä meillä on vielä mahdollisuus löytää joitakin parempia kompromisseja, ainakin etsiä parempia kompromisseja, uusia muotoiluja verrattuna nykyiseen muotoiluun. Me voimme vielä vähän hienosäädellä ja muotoilla sitä parempaan malliin, jotta meillä olisi liikaa painoa tai kuormitusta suhteettomasti kuormitusta itsenäisten ammattiharjoittajien suuntaan. Minä haluaisin vielä lisätä tai sanoa yhden asian vielä. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tehdystä työstä, koska me olemme saaneet 99 tarkistusta. Ehdotan, että nyt ei enää käydä sisältökeskustelua, koska ei ole mitään hyötyä siitä, että toistetaan asioita. Täällä nyt on hyvä keskustella mahdollisuuksista äh, saada kompromissitarkistuksia äh, äh, aikaiseksi esittelijän esittämien lisäksi, tai sitten ei. Annan nyt puheenvuoron Stephen, Stephen Hughesille. Thanks, Madam President. Um, I... Niin. Kiitos, puheenjohtaja. Minä mie- mielellään jatkan keskusteluja kompromisseista kaksi nyt tässä esillä olevaa kelpaavat meille. Tässä on tietysti tietty ongelma muiden kompromissien sorvaamisessa. Tässä näistä heijastuu kosolti ongelmia. Aika isojakin eroavaisuuksia mielipiteissä on, koska muutosesitys vuo noudattaa kahta logiikkaa. Toisessa mukaan halutaan ottaa itsenäiset yrittäjät, yrittäjäautoilijat ja toisessa ei. Ja on sitten hyvin hankala ratkaista tässä vaiheessa. Viimeistään kuukauden kuluttua sitten nämä erot tietenkin on pakko ratkaista sovittelupöydässä. <clears throat> Haluaisin kiinnittää jäsenien huomiota alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin. Sieltä on tuolla maanteillä on tuhansia ja tuhansia pakettiautoja, jotka eivät sitten kuulu, tule kuulumaan tämän sen paremmin kuin sitten työterveyslainsäädännönkään piiriin. On tämä erittäin tärkeä asia, johon pitäisi ottaa nyt joka, joka pitäisi nyt ratkaista, sitä ei, se ei välttämättä tässä nyt kuvastu niin selkeästi. Komission pitää miettiä keinoja myöskin nämä alle 3,5 tonnin painoiset ajoneuvot mukaan tähän äh, lainsäädäntöön. Muussa tapauksessa tieturvallisuus ja työturvallisuus kärsivät väistämättä, mutta täytyy kuitenkin puheenjohtaja odottaa, mihin suuntaan äh, komissio, äh, komitea aikoo lähteä näissä, näissä itsenäisten ammatinharjoittajien asiassa. Kiitos. Seuraavaksi Emily Turunen. Uh, yes, thank you. It, it's maybe... Kiitos. On aika oireellista, että meillä on vain kaksi kompromissitarkistusta pöydällä tähän mennessä. Ehkä uh, voitaisiin ajatella valvontaa että työtä tehtäisiin sillä puolella. Monet täällä valiokunnan huomatta poliittisesta ryhmästään ovat halunneet varmistaa sen, että, että se, mitä lainsäädäntötoimenpiteitä Euroopan tasolla tulee, niin että niitä pitäisi myöskin toteuttaa ja seurata tiivisti jäsenvaltioissa, koska muutoin tulee paljon lainsäädäntöä, mutta jos sitä toteutetaan, niin se ei ole hyvä asia, niin että tätä voitaisiin tarkastella lähemmin. Ja toisaalta me olemme jättäneet vain yhden tarkistuksen, ja se on hyvin selkeä ja se johtuu siitä, että meillä on tietty periaatteellinen lähestymistapa tähän asiaan. Näin on ollut tässä koko prosessissa, mutta myöskin mitä tulee tähän sisältöön. Jätän siis tarkistuksen, jonka mukaan komission alkuperäinen pitäisi hylätä. En tiedä, kuinka näitä kompromisseja nyt voitaisiin muodostaa, mutta uskon, että meidän pitäisi kaiken kaikkiaan pyrkiä vahvistamaan valvontaa prosessin jatkuessa. Äh, merci. Oh, Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Rova Figueiredo, olkaa hyvä. É, eh, é, eh, excuse moi. É, eh, desculpem. É, ehm, eu tenho dificuldade em entender. Pyydän anteeksi puheenjohtaja, minä ymmärsin vähän huonosti tämän kompromissiehdotuksen. Haluan sanoa, että itse asiassa en ymmärrä, miten tullaan puolustamaan työn, itsenäisten työntekijöiden äh, käytäntöä nyt tänä lainsäädäntökautena, koska senhän pitäisi olla aika lailla identtinen kaikille. Sen takia olisin ymmärtää vähän paremmin tämän ehdotuksen, kollegan tekemän ehdotuksen. Öm... Mm, kiitos. Rouva Markin, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. I just like to congratulate Niin, haluaisin onnitella Bauer. Hän on varmaan mennyt niin pitkälle kuin on mahdollista kompromisseja etsiessään. Jossakin vaiheessa tietysti raja, raja tulee vastaan kompromissienkin sorvaamisessa ja hän on nyt tehnyt parhaansa äh, asetun tukemaan näitä kompromisseja, mutta ö, äh, olen toki sen mieltä, että että tällaisia näitä kompromissiratkaisuja mm, lienee aika mahdoton sitten loppumattomiin etsiä ja löytää. Herra Kamnor. Hello, menen Bauer. Ei välttämättä. Rova Bauer, annan teille puheenvuoron keskustelun päättämiseksi. Meillä on kaksi kompromissiehdotusta. Te olette kuulleet kollegojen reaktiot ja nyt he ovat kyllä vähän valmiita tekemään vähän enemmän, jotta meillä olisi parempia työkaluja. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy... kintos rouva puheenjohtaja. Stephen Hughes oikein hyvin luonnehti tätä nykytilannetta. Tässä on kaksi suuntausta, mitä tulee tarkistuksiin. On hyvin vaikeaa saada ne yhtenemään ja sulautumaan yhteen. Tein kaikkeni Tietystikin pyrin parhaani mukaan löytämään muita ratkaisuja vielä tässä jäljellä olevan ajan aikana. Olen valmis, tai olemme jo herra Hughesin kanssa tavanneet ja keskustelleet hyvin syvällisesti. Se oli oikein hyödyllistä, kun ajatellaan näitä ehdotuksia ja mitä tulee eh, sitten alle 3,5 tonnin painoisiin ajoneuvoihin, niin eh, jos pidetään kiinni tästä ehdotuksesta, niin tämä eh, raja, jos mennään pitemmälle kuin tämä ehdotus, niin tässä Tässähän on useitakin ehdotuksia. Yhdessä sanotaan, että on oltava on mentävä alle tämän rajan ja toisessa taas sanotaan, että on ylitettävä tämä raja. Ja jossain vaiheessa pitää sitten tehdä lopullinen päätös. Mutta mielestäni meidän tietysti on muistettava kaikki se lainsäädäntö, joka liittyy näihin yli 3,5 tonnin painoisiin ajoneuvoihin. Ja on tietysti muistettava myöskin liikennevaliokunnan työ, sillä tässä valiokunnassa on tätä ongelmaa pähkäyttävä. Ja meillä on tietysti myöskin liikennevaliokunnan ehdotus, valiokunnan ehdotus mutta liikennevaliokunta ei ole mitään lausuntoa tästä aiheesta kuitenkaan hyväksynyt. Ja ne tekstit, joita teille on, ovat sellaisia, joita ei ole vielä hyväksytty. Tämä osoittaa meille, missä määrin tilanne on vaikea, koska liikennevaliokunta todella ei ole vielä mitään lausuntoa hyväksynyt. Tästä asiakirjasta me äänestämme huhtikuun istunnon aikana. Ja sitten siihen mennessä varmasti voimme nähdä kantojen lähentymisiä ja äänestys tulee helpommaksi. Meillä on viisi minuuttia ennen kuin aloitamme äänestyksen. Valitettavasti Rova Lambert ja Rova Blinkevich lupasivat olla täällä, mutta eivät valitettavasti ole täällä. Minä annan kuitenkin puheenvuoron herra Serkkasille, jotta hän voi päättää eilisen keskustelun, mutta ennen sitä minä tiedän, en minä teitä unohtanut, mutta minä tiedän, että komissio on paikan päällä ja haluaa, ehkä haluaa myös esittää oman näkemyksensä asiasta, eli annan varsin mielelläni puheenvuoron komission edustajalle herra Olivier Tell, esittelijälle, jotta hän voi kertoa meille komission näkemyksen asiasta. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Puhun lyhäisesti. Haluan kiittää herra Serkas ja Kiitos paljon herra Serkas tästä lausuntoluonnoksesta. Komission on ihan sama esittelijän kanssa, että ensimmäisessä käsittelyssä päästäisiin sopuun. Se ei ole toivottavaa, mutta se on meille eri, se on, kyllä se on ihan mahdollista kyllä me pääsemme tähän välttämättömään kompromissiin suoraan maaliin. Eli mikä on yhdenvertainen kohtelu? Mennään tässä nyt suoraan asiaan. Eilähän me vetosimme siihen, mikä oli komission alkuperäinen aloite. Ei meillä pitäisi olla suurempia vaikeuksia. Puhun tässä konditionaalissa, mutta en minä usko, että meillä olisi vaikeuksia päästä tarkistuksessa hyvään tulokseen. 12 on erittäin tärkeä esittelijälle. Kun on kyse numerosta 84, olemme varmoja, että teknisiä ratkaisuja löytyy. Se on mahdollista. Vaikeampi, keks, vaikeampi pähkinä on tarkistus 13. Mä haluan vain osoittaa ja näyttää sitä, osti osviittaa, että komission tekemä ehdotus ole varmasti sitä, mitä esittelijä olisi toivonut, eh, mutta komissio myös selitti, miksi tämä aloite tai ehdotus tuli tässä muodossa. Meidän täytyy tietää, että nykytilanne ei ole tyydyttävä, jos verrataan nykytilannetta komission tekemään ehdotukseen, niin kyllähän siinä on huikeita edistysaskeleita, siinä on takeita siirtotyöläisille. Eli kyllä tässä me olemme edenneet huikeasti nykytilanteesta. Se on jo tietyn kompromissin tulosta, eli me haluamme parantaa työntekijöiden tilannetta yhdenvertaisessa kohtelussa ja meidän täytyy välttämättömät ottaa huomioon välttämättömästi huomioon budjettinäkökohdat, rahoitusnäkökohdat jäsenvaltioissa. Yksi ratkaisu tähän on vaikeasti löydettävissä, koska tilanne on aika monisyinen. Joissakin jäsenmaissa työntekijöiden oikeudet eivät ole samanlaisia. Joissakin jäsenvaltioissa se on vain asemapaikan mukaan, kotipaikan mukaan. Joissakin se on, jos me rajaamme nyt tätä tilannetta, niin silloin voidaan ajatella, että mennään liian pitkälle. Jos jäsenmaksut jos oikeudet perustuvat jäsenmaksuun, jos niin toisessa maassa oikeudet perustuvat kotipaikkakuntaan, niin silloin meidän täytyy ajatella kyllä, mikä on nykyisten aktiivityöntekijöiden tilanne. Rouva puheenjohtaja, haluaisin vielä nopeasti sanoa seuraavasti. Me olemme pyrkineet löytämään kompromissin, joka kuitenkin olisi sellainen, että me olemme saaneet Euroopan neuvostolta vinkkiä siihen, että meidän täytyy uudelleen arvioida tilanne, kun me ajattelemme siirtotyöläisten muuttovirtoja. Me, tästäkin on tekellä direktiiviä, meidän pitää ajatella vuotta 2013-2014, mutta meidän pitää ajatella jo oikeuksia, olemassa olevia oikeuksia, mutta kyllä me voimme arvioida uudestaan tilannetta ajatellen tulevaisuutta, miten me voimme vahvistaa ja parantaa näiden kyseisten työntekijöiden tilannetta. Tämä minä halusin sanoa tässä vaiheessa. Rouva Lambert ei ole vieläkään paikalla eikä Rouva Blinkevich, joten annan puheenvuoron esittelijälle. Kiitos. Ja kiitokset mm, noista viimeisistä sanoista komission edustajalle. En millään lailla menetä toivoni, etteikö tarkistusta 13kin voitaisiin viedä eteenpäin Kuten eilen sanoin ja toistan tänään, niin minua ei haittaa millään lailla se, että on joissakin jäsenvaltioissa varmasti jotakin ongelmia, niitä pyritään ymmärtää erityisesti siltä osin, mitä etuja jollain alueella annetaan ja että jollain lailla todella otetaan huomioon myöskin tämän sosiaaliturvapuolella. puolella haluaisin erityisesti mainita, että missään nimessä en halua laajentaa oikeuksia enkä millään lailla rikkoa subsidiariteettiperiaatetta, koska tietysti täytyy jokaisen maan kansallista sosiaaliturvajärjestelmää noudattaa. Ja tämä on todella minun tahtoni. Haluaisin vain, että tämä syrjimättömyysperiaate menisi lävitse ja että todella pyrittäisiin löytämään samanlaisia ratkaisuja kuin muissakin lainsäädäntökohdissa ja on, ja jotta todella voitaisiin ratkaista tämä asia nyt yhdellä kertaa, kun meillä näitä tällaisia lainsäädäntöinstrumentteja siis on. Nämä olisivat sellaisia mahdollisuuksia, joita voisimme tulevien päivien aikana tutkoa, koska minä toistan ja vastauksena Ria Omen Raittenille ja myöskin suomalaiselle kollegalle, joka eilen asiasta puhui, niin toistan, että tässä direktiivissä kuten komissio asiakirjassaan toteaa, niin tässä ei myönnetä eikä muuteta oikeuksien sisältöä, vaan se on, se on kansallinen suvereniteetti, joka pätee tässä vain niille, jotka asuvat ja työskentelevät jossakin jäsenvaltiossa. Niin heillä täytyy olla samat oikeudet kuin jollakin tavallisella samoissa olosuhteissa tuossa maassa asuvalla ihmisellä on. Ja tämä on ainoa tavoite ja tarkistuksissani haluaisin, että tältä periaatteelta, tätä periaatetta voitaisiin täysimääräisesti toteuttaa niin, että jäsenvaltiolla olisi myöskin mahdollisuus myöskin tätä asiaa soveltaa sosiaaliturvan puitteissa. Tällä tavalla päästäisiin eteenpäin uskon, että tämä vie meitä eteenpäin, mutta en löydä mitään argumenttia, etteikö perheen suojelua tai vaikkapa asuntotukia tai vaikkapa terveyspalveluita voitaisiin evätä ihmiseltä, jos hän asuu laillisesti jäsenvaltiossa. Arvoisa puheenjohtaja, näillä elementeillä, jotka liittyvät ihmisten perusoikeuksiin. Uskon, että tällä direktiivillä voidaan parantaa tilannetta. Ja uskon, että meidän on tartuttava tähän tilaisuuteen, jotta Äh, annamme todellisen viestin äh, myöskin äh, kansalaisille Euroopassa, että piakkoin nämä ongelmat tulevat ratkaistuksi. Kiitos paljon. Ehdotan, että jäämme nyt tällä kertaa tähän tämän asiakirjan kohdalta. Ja seuraavat vaiheet tulevat olemaan sitten tarkistusten jättämisen määräaika, joka on 24. maaliskuuta. Esittelijä on samaa mieltä. Ja sen jälkeen me käymme keskustelun tarkistuksista. Eikö se näin ole? Äänestyspäivä ei ole täällä paperilla. Eli meillä on keskustelu 27. huhtikuuta ja äänestämme 28. päivä Eihän keskustelu ole koskaan täydellistä ja kattavaa. Meillä on aika tiukka aikataulu, mutta jonka, me haluamme, jonka mukaan me haluamme toimia. Nyt me käynnistämme tämän aamupäivän äänestyksen. Aloitamme kohdasta 11, jossa on kyse Rouva Bastoksen esittelystä Euroopan aluekehitysrahastoa, sosiaalirahastoa ja kohesirasiosta koskevat yleiset säännökset. Minä olen tavannut Rova Danuta Lybnerin eilen illalla ja voin sanoa, että meillä oli hyvä yhteistyöhenki kahden valiokunnan välillä. Se on erittäin hyvä, että voidaan ottaa huomioon nämä tarkistukset, jotka perustuvat teidän vaatimanne tekstiin. Eli me emme nyt tässä käy kuitenkaan käsittelemään sitä ihan kriittisintä kohtaa, joka voisi tehdä neuvottelut vähän hankaliksi, joten toivon, että tältä pohjalta voimme myös saada oman valiokuntamme mielipiteen läpi. Mitä tulee kohtaan 1.4? Tarkistus 15 Schröteriltä. Vastustaja on vast- esittelijä vastaan kukaan puolesta. Kuka vastustaa? Ei ole hyvä. Ei hyväksytä. Tarkistus 16. Esittelijänä Kosa. Kuka puoltaa? vastaan tyhjää hyväksytty 17 kretu puolesta. Contra. Vastaan. Uskon, että se eh, on hylätty. Nyt tarkistamme, kuka on puoltaa. Onko kaikilla äänestyskortit? Rouva Figueiredo sanoi, että hänellä ei ole, mutta joten joudumme siis ehkä laskemaan, kuka puoltaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Odotamme tätä varapuheenjohtajaa. Näyttää siltä. Tässä kohta saadaan tulos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puolesta, 13 vasta 17 puolesta. Sen jälkeen 18 edelleen Rova Kretulta. Rova, eh, edustaja Handel, teille oli korttianne, mutta ei se nyt muuttanut tulosta. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Sama tulos hyväksytty 19 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 19. Tarkistamme äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 vastaan 11 puolesta hylätty. Anteeksi, herra Clark. I have no card. Pahoittelen, kortti unohtui. What, what's your position? Eli siis kättä nostaa ilman tätä kantaneen. Pääty, Madame Schröter. Tarkistus 20 Schröteriltä puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. Tarkistus 4 esittelijältä. Tämä on poistuva, poistuva puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 23 ovat samanlaisia puolesta. Kummatkin vastaan tyhjää hyväksytty. 24 25 yhdessä. Sama laatia, sama teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen johdantoos on kohta kaksi, suullinen tarkistus, joka on tullut myös kirjallisena. Kuka puoltaa numeroa yhdeksän, näin korjattuna vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen johdantoos on kohta yksi, viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohdantosan kaksi tarkistus Tarkistus 6. rova Gönsiltä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7. rova Sippeliltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 raukea, eli sitten on tarkistus 10 Rova bitsotolta puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kaksi esittelijältä. Tarkistus numero kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12. Esittelijänä Meisner puolesta vastaan tyhjää tarkistettu, hyväksytty. Numero kolme esittelijältä raukeaa. Numero 11 rouva Sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa. Anteeksi, ei ole hyväksytty. Ei, se ei siis rau, ei ole rauennut. Voimme äänestää siitä puolesta. Vasta on tyhjää. Se on hyväksytty. Nyt koko tekstistä äänestetään elektronisesti. Herra Clark, äänestättekö puolesta? Annetaan kaksi vastaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Voimme onnitella Rova Bastosia. Alors, nous en venons... No niin. Nyt tulemme edustaja Kristensenin lausuntoon kohdassa 12. Kaupankäyntivarasto ja uudelleen arvopaperista koskemat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely. Artikla 1, 14 puolesta vastaan hyväksytty puolesta, numero 15 puolesta vastaan hyväksytty 16, esittelijä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 17 puolesta. No, vähän hidastetaan tahtia. No niin, minä vähän hidastan tahtia, anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Numero 17, esittelijältä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 18 esittelijältä, 18 puolesta, herra Elmer. Puheenjohtaja, te, te, te annatte ihmisille tilaisuutta edes äh, sanoa. Äh, äh, kuulin, että kuka puolesta ei sen jälkeen heti hyväksytty. Palottelee puheenjohtaja. Uh. Numero 18 puolesta vastaan. Herra Elmer vastustaa. Kuka äänestää tyhjää? Hyväksytty. 53 Thomas Mannilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 raukea Sitten numero 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 edustajilta Jarik ja Zimmer puolesta. 55. Anteeksi, korjapuheenjohtaja. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 ja Rikia Zimmer puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 raukea ja sen jälkeen 57 puolesta vastaan. Ei ihan selvää. 57 puolesta äänestetään koneellisesti. Herra Clark, miten äänestätte? Selvä. Rova Figueiredo puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta. 25 puoltaa, 13 vastaan. Hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Se 58 58 puolesta. Rova Dellin teksti vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 Rova Deliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 ja Rick Zimmer puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 esittelijältä. Tom, Nous en donc 27 raukia, sen oli 28 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty, 29 esittelijältä puoltavia ja vastaan, kuka vastustaa, tyhjä. hylätty, 61 meidän pitää äänestää puolesta vastaan tyhjää hylätty 62. Rovadelilta puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 30, 31 puolesta vastaan tyhjää, täytyy tarkistaa, 31 äänestys alkaa, herra Clark. Herra Clark, te äänestätte vastaan. yhdeksän puolesta, Yhdeksän vastaan. Se on selkeästi hyväksytty. 64. Herra Pupakikselta puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 65. Deliltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten tulemme tarkistukseen 32 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 66 roadeliltä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. D'accord. Alors, à l'amendement 33 tarkistukseen 33 liittyy suullinen tarkistus, jota on ehdotettu. Se pitäisi lukea seuraavalla tavalla. Credit institutions and so on shall, should eikä shall establish a remuneration committee. Eli meidän pitäisi äänestää tästä sanasta should, joka pitäisi hyväksyä. Eli näin muutettuna äänestämme uudestaan 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 34 esittelijältä puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 35 puolesta, vastaan tyhjä, tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan. Tarkistus 35 on hyväksytty kahden äänen voimin. 67 Rovadellilta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 36 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta, vastaan Tarkistamme koneellisesti. 39 äänestys alkaa. Herra Clark vastaan. Rova Figueiredo puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 20 puolesta, 18 vastaan. Hyväksytty kahden äänen turvin, aivan kuin äskettäin. Sitten 68 raukeaa ja sen jälkeen tarkistus yksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kaksi esittelijältä ja 40 ovat identtisiä. Äänestämme niistä yhdessä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. No, tarkistus kolme esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen johdantosan neljä. Tulemme kompromissitarkistukseen jos on neljä. Viisi ryhmää ovat esittäneet tämän. Minä vain kerron teille, että tästä on myös suullinen, suullinen tarkistusesitys, joka on jätetty. Minä luen sen credit of a significant size should... Luottolaitosten, jos ne ovat tiettyä kokoa, niin niiden pitäisi muodostaa sisäisiä palkkiokomiteoita ja näin. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusehdotusta? Eli voimme äänestää koko kompromissiehdotuksesta kokonaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muut tarkistukset raukeavat. Johdantoista viisi meillä on numero 44. Ria ja Zimmer puolesta vastaan tyhjä hylätty. 45. E, Thomas Mannilta siihenkin liittyy suullinen tarkistus, jossa sanot, pitäisi lisätä tekstin loppuun. Eikö se voi lukea nämä? Eikö se voi vaan lukea nämä? The EF EFQM. Don't ask me what is EFQM. IFQM e lisätään sinne loppuun. Se pitäisi varmasti tarkentaa, kuka puoltaa. Äh, herra esitteli, olkaa hyvä. Kiitos. Ehkä pitäisi lisätä vielä EFQM jälkeen malli, koska kyse on mallista. Excuse me? The M in EFQM, is it not for model? Yeah, yes, but... No, but maybe we should just uh, write EFQM e in, in, in Uh, in full text. In, in full, uh, in, yes. in full, in full uh, words. Niin ehkä tämä pitäisi avata tämä termi ja sitten laittaa sulkuihin EFQM sen jälkeen, niin että se olisi helpompi kaikille ymmärtää, herra Helmer. Työjärjestyspuheenvuoro. Jos otamme huomioon suullisen äh, tarkistuksen, eikö pitäisi oikein kaikkien tietää, mistä on kysymys? Hyvä esittely. Voisitteko kertoa koko totuuden näistä neljästä kirjaimista EFQM? It's a model. Kysymys on mallista, jota voidaan käyttää, kun tarkastellaan vaikkapa sosiaalista vastuullisuutta ja äh, näin sen pohjalta voidaan sitten suunnitella vaikkapa tavoitteita. Kysymys kuuluu, että miksi? Herra Helmer, herra Helmer, minulla on ihan sama kysymysmerkki päässäni kuin teillä jos me oikein ymmärsimme, niin tämä M tarkoittaa model, eli mallia. Voin tässä kuvitella, että E on equivalent, F on fair, no, no, <laughs> no. Tässä täytyy nyt antaa mielikuvituksen laukata. No niin, nyt täältä löytyy apua. Ei, no eurooppalainen äh, hallinta äh, malli on kysymyksessä. No, nyt tämä salaisuus aukeni meille. Kyllä me olemme löytäneet näin neljän kirjaimen taakseen kätkemänsä sanat ja voimme ne hyväksyä, jos ei sitä vastusteta. Eli me tarkistamme tämän suullisen, täydellämme tämän suullisen tarkistuksen näillä kirjain, kirjaimen takana pilvillä sanoilla. Sitten äänestämme seuraavasta Kuka, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero 45. Plus tämä sel- selvitetty neljän kirjaimen lyhenne. Sen jälkeen tarkistus 5 raukeaa. Sen jälkeen meillä on numero 46. Sekin raukeaa. Sen jälkeen meillä on johdantosan kappale 5. Me äänestämme kompromissi tarkistuksesta B, jonka ovat esittäneet kolme ryhmää. Kuka puoltaa kompromissia B? Kuka on vastaan? Tyhjää. Hylätty. Ette et ehkä näe, mutta tuolla on aivan huikea esitys menossa tuolla ikkunan takana ulkona. Tarkistamme uudestaan kompromissi B puolesta, herra Clarkon vastaan, Rova Figereidon puolesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta 23 vastaan ei ole hyväksytty, eli hylätty. Sen jälkeen tarkistus 47. Anteeksi, 47 korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 48 Rova Delliltä puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Sen jälkeen johdantosen kappaleen 5 tarkistus 7 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sen jälkeen kompromissi C. Kolme ryhmää on esittänyt kompromissi C. Kolme ryhmää on esittänyt puolesta. Vastaan tyhjää kompromissi C on hyväksytty. Sitten tulemme tarkistukseen numero 49 herra Pupakikselta. Kuka on puolesta? vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan esittelijästä, siihen tulee uusi osa, kukan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen meillä on kompromissi D. Sen ovat esittäneet viisi ryhmää. Kuka puoltaa, vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 50. 10 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme sitten no, johdantosan kappaleeseen 12, kompromissi E, jonka ovat esittäneet viisi ryhmää. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 13 esittelijältä puolesta vastaan Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää. Se on selkeästi hyväksytty. Näin äänestämme tästä koko tekstistä koneellisesti. Herra Clark. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 35 puolesta, 4 vastaan, 0 tyhjää. Eli voimme onnitella esittelijää. Sen jälkeen äänestämme Lele ja Rikin lausunnosta, lausuntoluonnoksesta. Très bien. Alors, au paragraphe 1. Kohdassa kappalissa yksi minulle on annettu kompromissiehdotus B, jonka ovat tehneet neljä ryhmää. Kuka puoltaa tätä kompromissia B? Tämä oli, nyt äänestämme kompromissista B. Kuka puoltaa sitä? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Very difficult on these näissä kompromisseissa oli paljon vaikeuksia, koska saimme ne todella myöhässä, eikä millään muulla kielellä kuin ranskaksi sen takia ajan jättää äänestämättä kaikista kompromisseista, koska meillä ei ollut aikaa tarkastella niitä, koska jos ei tiedä, mistä tekstistä on kysymys, niin silloin on hyvin vaikeaa myöskin äänestää. Selvä. Me kirjaamme tämän ylös. Sitten kompromissi C kohdassa kaksi. Sen ovat esittäneet neljä ryhmää. Kuka puoltaa? vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 16, esittelee, kofera, esittelee koferaatti puoltaa vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 koferaatilta. Tarkistamme tämän 16 vielä. Herra Clark, Rova Figueredo. Tämä on vähän mieletöntä menoa tänä aamuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä, kyllä. Rouva Morales, ää, erehdyttekö tässä äänestyskäyttäytymisessä? Ei, ei, ei, tuli viesti perille. Äänestys päättyy. Meillä on 18 puolesta 22 vastaan. Se on siis hylätty tämä edustaja tarkistus. Sen jälkeen kohdassa kolme. Meillä on kompromissi D, esitys, jonka ovat esittäneet neljä ryhmää. Kompromissi D neljältä ryhmältä. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 11, jonka on esittänyt Rouva Delli. Meidän pitää äänestää siitä kolmannessa osassa vasta Rovadelin tarkistuksissa, koska se on yhteensopiva kompromissi kanssa. Luen sen teille. Le text exact. Luen teille tämän tekstin sanasanaisesti heti kun löydän sen. Pour que l'affaire jotta tämä teksti ja asia olisi selkeä kaikille. No niin. La partie sur laquelle vous êtes amené à vous prononcer. Teidän pitäisi pitäisi annettaa niistä yrityksistä, jotka säilyttävät niitä toimintoja niillä alueilla, jotka eivät ole yhteistyökykyisiä. Niitä pitäisi rangaista erittäin raskaalla kädellä, erityisesti sillä tavalla, että kielletään niitä saamasta tukia jäsenvaltiolta tai EUlta kuka puoltaa tätä lisäystä tähän kompromissiin B kolmannessa osi kohdassa tarkistuksessa 11 Rovadellilta puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistus 11 on hylätty. Sen jälkeen meillä on kompromissi E, jonka ovat tehneet neljä ryhmää. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 on sop- yhteensopiva puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 31 eh, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohdassa 6, kappale 6, tarkistus 33, joka on 33. poistettava tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Le vote est ouvert, monsieur Clark. Vous... Äänestys ästään herra Clark vastaan, rouva Figueredo vastaan. No niin, äänestys päättyy 23 puolesta 17 vastaan. Eli tarkistus 33 on hyväksytty. Sen jälkeen kappaleessa 6, tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 on yhteensopiva edellisen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41. Baldassari Messner puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappaleessa 943 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44, 9, numero 4 Evelin Renier puolesta vastaan tyhjä hylätty. 44 Rova Deliltä puolesta vastaan hyväksytty, hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistettu 1 ja 2 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen kompromissiesitys A, johdantosan kappaleessa B, se on sitten neljä ryhmää puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tulemme johdantoosan kohtaan B. Me olemme siinä. Ja meillä on numero kahdeksan rouva Sippeliltä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yhdeksän on yhteensopiva edellisen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, eli äänestämme näin koko tekstistä. Koneellisesti herra Clark vastaan, rova Figueiredo. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta, neljä vastaan, viisi tyhjää. Voimme onnitella esittelijää herralle Jarikia. Nyt tulemme seuraavaan kohtaan esityslistassamme. Viimeinen äänestys tältä aamulta on kyse edustaja Koferaatin lausunnosta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa. Un, nous sommes saisis d'un Meillä on kohdassa yksi kompromissi, esitys A, jonka on tehnyt esittelijä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty sen jälkeen kohta yksi, tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty. Esittelijä, olkaa hyvä. Questa mattina il gruppo dell'Alde mi ha chiesto... Tässä aamulla ALDE-ryhmä pyysi, että tehtäisiin erillinen äänestys tämän tarkistuksen osalta. Se sopii minulle. Eli jos se vain käy, niin voin kertoa sitten, missä vedetään raja. Mistä tarkistuksesta on kysymys, hyvä esittelijä? La prima parte dovrebbe finire. Ensimmäinen osa. Haluatteko tästä erillisäänestyksen tarkistusta viisi? Näinkö? Hyvä. No niin, voto, ma non ho niente in contrario che si proceda per voto di... Niin, kyse ei ole koko tarkistuksesta, mutta minulle sopii kyllä, että mennään erillisesti. Hyvä esittelijälle voi sanoa, haluatteko vain kertoa meille, missä, missä meidän pitää tehdä tämä jako? Il primo punto finisce con la fra- Ensimmäinen kohta loppuu lauseeseen aina sellainen työttömyysaste kestävällä tavalla. Siihen tulisi se ensimmäinen osa ja sitten tämä osa alkaisi osoittaa, että jäsenvaltiot ja niin edespäin. Joka tapauksessa minä olen myönteisellä kannalla koko tarkistuksen suhteen, mutta tietysti mulle sopii myöskin se, että tällä tavalla äänestetään kahdessa osassa näistä eri tarkistuksen osista. Très bien. Alors, Öm. Hyvä. Eli äänestämme erillisenä. La promi- Ensimmäinen osa tarkistuksesta, tuleekohan siihen asti, että nykyinen <clears throat> elpyvä talous on vielä heikoissa kantimissa ja siihen asti, kunnes, kunnes se on todella taantunut kestävästi ja pysyvästi. Kuka kannattaa tätä ensimmäistä osaa? kuka vastustaa, kuka tyhjää, eli tämä ensimmäinen osa on siis hyväksytty. Sen jälkeen äänestämme toisesta osasta, eli koko tekstin loppuosa, joka, jossa korostetaan sitä, että kannustamme, tuemme el- elvytystä. Kuka puoltaa tätä, kuka vastustaa. Tämä toinenkin osa on hyväksytty. Eli nyt tulemme tarkistuksen kuusi. Rova Figereidolta puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tarkistus seitsemän puolesta, vastaan tyhjä hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta kahdeksan, jossa pyritään ottamaan huomioon alaotsikko. Kuka puoltaa sitä? Puoltaa vastaan hylätty, hyväksytty. Kohdassa kaksi me äänestämme tarkist, kompromissitarkistuksesta B. Esittelijän te- tekemä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tulemme tarkistukseen kolme kompromissista C, osasta C, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta, 18 vastaan, kaksi tyhjää. Kompromissitarkistus C on hyväksytty sen jälkeen tarkistus 16 puolesta vastaan. Tämä nyt oli ihan selkeä, että tarkistus 16. Tarkistamme koneellisesti, herra Clark. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 13 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kohta neljä, kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sen jälkeen. Tarkistus 21 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty. Sen jälkeen, jossa on alaotsikko kohdassa osassa 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tar- kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen äänestämme tarkistusta 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 on yhteensopiva edellisen kanssa äh, numerosta 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 äänestämme siitä nyt. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 29 ala otsikko siihen lisättynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist, kompromissitarkistus F esittelijältä puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Rova Figueiredo, herra Clarkon vastaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 19 vastaan. Kolme tyhjää hylätty. Sen jälkeen tarkistus 30. Rupe Fontanielta puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 30. Ovatko kaikki äänestäneet? 23 puolesta, 17 vastaan. Tarkistus on hyväksytty. No, dit sont Sano, minulle sanottiin, että kaikki muut tarkistukset ovat yhteensopivia, äänestämme niistä. Katsotaan nyt, miten menee. 31 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 32 puolesta, anteeksi, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sen jälkeen Anteeksi, tarkistamme 33 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta, 20 vastaan. Se on hyväksytty yhden äänen turvin. Sen jälkeen tarkistus 34 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36. Ori Laslo Viesga laatioina. Siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kohta 8 tarkistus 37 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 40 on yhteen sopiva edellisen kanssa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näin äänestämme koko tekstistä koneellisesti. Äänestys alkaa. Herra Clark vastaan Rova Figueredo. tyhjä Äänestys päättyy. 34 puolesta, 5 vastaan, kaksi tyhjää. Voimme onnitella esittelijää. Näin tulemme kohtaan 15 esityslistaltamme. Ja annan nyt puheenvuoron Nuijan meidän varapuheenjohtajallemme Rouva Linnille, jotta hän voi esitellä tämän seuraavan kohdan. Olkaa hyvä. Thank you. Yes, now, now we're going to move to the study. No niin, sitten tähän äh, tutkimukseen. Me pyysimme, että siinä äh, oli tänään sosiaalisuunnitelman, äh, sosiopoliittisen ohjelman luonnehdintaa Euroopan parlamentin roolin kautta. Ja siinä on tarkoitus sitten anna panos sosiaalitoiminnan toimintasuunnitelmaan ja nyt sitten annankin puheenvuoron Werner Eichhorstille, joka on tässä ää, äh, työväen tutkimuslaitoksesta 15 minuutin. Äh, kiitoksia äh, puheenjohtaja, arvoisa Euroopan parlamentin työllisyysasiakomitean jäsenet. Olen iloinen tästä tilaisuudesta saada esitellä meidän 90-luvun lopun, 20, 2000-luvun alun sosiaalipoliittisen ohjelman, ohjelmien yhteenveron. Tämä on äh, kollegani Barbara ja Euroopan parlamentti ovat tässä olleet yhteistyössä. Samoin kollega äh, Mihail Bonnista niin ikään on tätä e-, esitystä ollut valmistamassa tai tätä tutkimusta toteuttamassa. Kuten äh, kuulin, äh, tämä diat ovat siis puheenjohtaja kehottaa asiasta kiinnostumattomia poistumaan hiljaa ja nopeasti salista. If you like to continue. Okay. No niin, nyt voin nyt jatkaa. Kiitos kovasti puhuja toteaa, että kaikki tietävät tämän tutkimuksen ja sitä, nämä pääkohdat ovat jaossa parhaillaan teille salissa, mistä voitte sitten saada yhteenveron. Nyt sitten esitämme avain tulokset, tärkeimmät tulokset tästä selvityksestä ja Euroopan parlamentin rooli Euroopan sosiaalipolitiikassa. Tässä on ensin viisi pääkohtaa. Ensin selvityksen sisältö ja päämäärät. Sitten Euroopan sosiaalipoliittisen tilanteen tämän nykytilanne, sosiaalipolitiikan nykytilanne ja Euroopan parlamentin rooli siinä. Tämän tutkimuksen päätavoite oli selvitellä sosiaalipolitiikan kehitystä Euroopan parlamentin roolin kautta tarkastellen 2000, 2005 ja 2008 sosiaalipoliittisten poliittisin ohjelmien kautta ja verrata sitten Euroopan sosiaalipolitiikan tilannetta eri, eri maissa ja mitä on oikeastaan saatu saavutettu sitten Euroopan parlamentin yhteistyössä, yhteistyöllä muiden toimielinten ja toimijoiden kanssa ja samoin sitten hahmotella tiettyjä kompastuskiviä ja, ja muuta, muita mutkia Euroopan parlamentin matkassa. Nyt varmaan tämä äh, kalvot on teille jaettu sinne eteen, siinä, siitä saatte äh, käsityksen äh, selvittämistämme päälinjoista 90-luvun lopulta näihin päiviin. Eurooppalainen sosiaalipolitiikka on muodostunut jo olemassa olevalle lainsäädännölle rakentuvaksi niin sanotun pehmeän lain, lain kokoelmaksi. Lainsäädännöllinen puoli on kutistunut, on saatu muita toimia äh, sitä tukemaan, esimerkiksi eläkepolitiikka. Äh, esityksestämme, kertomuksestanne saatte aika yksityiskohtaisen äh, selvityksen sekä lainsäädännöllistä että näistä pehmeän lainsäädännön keinoista 2000 ja 2005-2008 vuosien asiopoliittisista ohjelmista eri puolilla unionia – 2000, 2005 vuosien lainsäädännöstä ohjelmaa, lainsäädäntöohjelma on käsitelty lähemmin. Siinä oli silloin viisi tavoitetta. Ensinnäkin tietysti Lissabonin sopimuksen määräyksiin valmistaminen myöskin paino sekä kansallisille että kansainvälisille sosiaalipoliittisille kysymyksille annettiin siis painoa meidän tutkimuksemme perustui paitsi haastatteluihin myöskin kirjallisiin tutkimusaineistoihin. Näimme tilanteen eh, heikkenemisen 2005 eh, vuoden jälkeisessä maailmassa, jolloin eh, Euroopan unionin heterogeenisyys lisääntyi, jolloin lainsäädännön edistyminen hidastui vastaavasti Äh, niin ikään Euroopan äh, parlamentin äh, rooli kasvoi lainsäädäntötyössä, muut, monet varmaan muistanettekin e- Euroopan palveludirektiivin 2005 sosiaalipoliittinen ohjelma komission esittelemänä esitti, asetti laajemmat puitteet Euroopan laajuiselle toiminnalle, ottaen huomioon yhteiskunnan muutokset arjen muutokset ja ottaen mukaan myöskin paljon sellaisia alueita, joita lainsäädäntöimi ei ulottanut, vaan nämä muut niin sanotut pehmeän lainsäädännön sektorit. Tässä kuitenkin Euroopan parlamentin rooli tietyissä kysymyksissä, joita ei ole vielä toteutettu, korostui ensimmäisessä osassa tutkimus, osassa tutkimustamme käsittelemme sitä, mitä ensimmäisenä 10-15 vuotena on saavutettu. Ja siinä saatettiin todeta, että heterogeenisyys neuvostossa on estänyt, hidastanut lainsäädäntöä tämän tuoreemman laajentumisen jäljiltä vallankin. Sillä siinä vaiheessahan neuvoston, neuvostos kokoonpanosta tuli aika hankala noin uuden lainsäädännön hyväksymisen kannalta – Samoin sitten tässä on vallinnut tällainen status quo orientoitunut asenne, että vanhassa vara parempi. Ja monet asiat ovat jääneet roikkumaan. Esimerkiksi vaikkapa direktiivin uudistaminen sekä keskustelu esimerkiksi lähennettyjen työntekijöiden direktiivin uusiminen on sekä sekin junnannut paikallaan. Näin Euro- sekä komissiota että neuvostoa on ollut hankala patistaa aktiivisempaan toimeen, koska esimerkiksi komissio on ollut vastahankainen ehdottamaan uutta lainsäädäntöä sellaisissa asioissa, joissa komissio jo näkee ennakolta, että, että neuvostossa ei mitään liike, liikettä myönteiseen suuntaan tapahdu. Näinpä sitten onkin panostettu jo olemassa olevan lainsäädännön soveltamiseen ja hienosäätöön. Siitä on tullut huomattavasti tärkeämpi kysymys paitsi Euroopan parlamentin kannalta. Myös komissiohan, kuten sanottu, sitä on painottanut me aiempaa enemmän. Tutkimus osoitti myöskin, että edistystä toki on tapahtunut merkittävästäkin esimerkiksi ajatellen vaikkapa vuokratyövoima direktiiviä, joka saatiin hiljakkoin, puhumattakaan sitten yritysneuvostodirektiivistä, joka tuon jokin aika sitten hyväksyttiin, joka on merkinnyt sitten läpimurtoa työmarkkinaosapuolten roolissa. Samoin sosiaalipolitiikan hyödyntä hyödyntämistä tai sen lainsäädännön, sosiaalilainsäädännön rooli kokonaislainsäädännöstä on vähentynyt. Sitten on use, use, useita avoimia kysymyksiä, joita tässä tutkimuksessammekin olemme löytäneet. Siitä ollaan käymässä uusia lainsäädännöllisiä neuvotteluja, nyt kun uusi komissio ja uusi parlamentti ovat päässeet töihin käsiksi. Työaikadirektiivi on taas uudestaan esityslistalla. Samoin myöskin sitten tällaiset kollektiiviset lomautukset, esimerkiksi joukko pakkolomat ja eläke, eläkevakuutus ja eläke, eläkkeiden kehittäminen on jämähtänyt neuvostoon. Sitten mitä tulee lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, sekin on nyt uudestaan taas listalla Samoin van, vanhoja lähetettyjen työntekijöiden tapauksia on vielä avoimena. Samoin potilaiden oikeudet rajat ylittävässä terveydenhuollossa, potilaiden oikeudet, sitten samoin vanhempainoikeudet olivat esillä neuvostossa hiljakkoin. Samoin uuden sosiaali- Agenan 2008 äh, alkaen äh, sisältämät monet seikat, joita Euroopan parlamenttikin äh, peräänkuuluttanut, esimerkiksi vähimmäistandardit, vähimmäistulossuoja, uudet työllisyysmuodot, henkilökohtaiset pakkolomat. Sitten menneisyyden saavutuksista vähän me selvitimme parlamentin omaa roolia, saattaa kiinnostaa kuulijoita – mehän olemme voineet nyt todeta, että parlamentin merkitys ja sananvalta ovat kasvaneet viime, viimeksi kuluneena vuosikymmeninä johtuen sopimuspohjan muutoksesta. Parlamentin rooli kuitenkin vaihtelee paljonkin siitä riippuen, mistä asiasta on kysymys. Jos tehdään ero esimerkiksi vaikkapa lain, lain lainsäädäntötyön ja sitten äh, tällaisen äh, marginaalisiin äh, kuulemisrooleihin, mutta nekin vanat muuttuneet. Yhteispäätös valta on lainsäädäntökysymyksissä vahva työkalu, mutta Euroopan parlamentin toiminta riippuu tietenkin myöskin komission halukkuudesta lakialoitteita tehdä. Tässä on tietenkin tarpeen vähän töniä vauhtia komissioon, jos se ei tunnu olevan kiinnostunut ajankohtaisista asioista ja niistä, niihin liittyvistä lainsäädännöistä. Parlamentin rooli on kaikin tavoin ollut aivan ratkaiseva monissa kysymyksissä. Se on saanut riittävän enemmistön jäsenmaiden hallituksilta ja työmarkkinaosapuolta Erityisesti nyt tässä ajattelen palveludirektiiviä, jossa parlamentin rooli oli mitä näkyvin ja onnistui myöskin sitten menestyksekkäästi vaikuttamaan direktiivin lopulliseen versioon sisältöön. Mutta kuten sanottu, monissa asioissa parlamentti on hiukan ulkopuolinen. Parlamentti voisi jättää jo jäl- jälkensä moniin lainsäädäntöihin, mitä on, on voinut ja on jättänytkin esimerkiksi juuri palveludirektiivit ja muut. Samoin äh, yhteistyössä allianssissa monien muiden elinten kanssa se on voinut vaikuttaa äh, merkittävästi parlamentin eri komiteat ja valikunnat, äh, myöskin poliittiset ryhmät ja muut asianosaiset, äh, toki myöskin äh, työmarkkinaosapuolten rooli tässä on muistettava. Ja tietysti esittelijöiden rooli on ollut avainasemassa parlamentissa myöskin, kun yritetään vaikuttaa neuvostoon näin epämuodollista tietä. Ja, ää, äh, äh, tässä äh, tutkimuksessa pohditaan myöskin sosiaalipolitiikan roolia Lissabonin sopimuksen valossa – jännitteitä on. Se täytyy tietysti ottaa huomioon, koska tässä talouspolitiikan ja sosiaalipolitiikan tavoitteet hieman löyvät toisiaan kasvoille. Mitään periaatteellista perustavaa laatua olevaa kitkaa ei kuitenkaan ole. Kompromissia on, kompromissit ovat aina mahdollisia ja eivätkä aina välttämättä ole sosiaaliselle ulottuvuudelle haitallisiakaan jäsenmaiden sosiaalimallit ovat hyvin erilaisia ja tämä pehmeä lainsäädännön prosessit näyttävät olevan onnistunut työkalu näin asioiden ratkaisemiseksi. Jäsenmaat ovat tässä löytäneet yhteisen sävelen esimerkiksi sosiaali- ja työllisyyspolitiikan saralla. Samoin talouspolitiikan taholla on yksimielisyyttä tätä kautta tavoiteltu sitten tietysti kansalliset hyvinvointivaltiot ovat pyrkineet lähentymään politiikassa, mutta nyt tietysti sitten nykyinen kriisi on heittänyt synkän varjon tämän prosessin ylle. Tämä eu uusi 2020 strategiahan on alkamaisillaan tänä vuonna. Se polkaistaan virallisesti käyntiin, missä, mikä edellyttää tiettyjä vanhojen instrumenttien hienosäätöä, kun pyritään vahvistamaan näitä eurooppalaisia strategioita. Voisin ilmoittaa että tämän valiokunnan tiedoksi, että meillä on parhaillaan työn alla projekti, jossa analysoidaan sosiaalipolitiikan ja työmarkkinapolitiikan vakauttavaa vaikutusta. Siinä pyritään arvioimaan paitsi äh, kustannukset, mutta myöskin sosiaalipolitiikan äh, talouselämälle tarjoama hyöty, esimerkiksi äh, juuri näinä kriisin, kriisiaikoina, aina kun nyt tässä uh-, uhkaa uusi, uh, uusi uh, kurimus, pitkä, pitkäaikaistyöttömyys monissa jäsenmaissa. Lopuksi sitten uh, koko joukko vihjeitä ehdotuksia vastaisen varalle, mistä, missä uskomme Euroopan parlamentin voiman tehostaa rooliaan. Ensinnäkin sisäiset Euroopan parlamentin prosessit ovat tässä hyvin tärkeä, tärkeässä roolissa. Euroopan parlamentti on, on menestynyt sitä paremmin kuin mitä yhtenäisempi se on ollut, ajatellen valiokuntien ja poliittisten ryhmien yhteishenkeä. Samoin Euroopan parlamentin toinen vaikutustaso on tämän varanhoidollinen budjetti, poliittista valtaa voidaan myöskin käyttää antamalla, antamaan vauhtia sosiaalipolitiikan tavoitteille. Samoin koordinointi muiden toimijoiden kanssa on aivan olennaisen tärkeää. Me olemme, olemme huomanneet Euroopan parlamentin mahdollisuuden puuttua Äh, vakavammin äh, äh, esimerkiksi Euroopan komission kanssa käytävän vuoropuhelun vahvistumisen kautta. Sitä kautta sitten päästään myöskin nopean, nopeasti pureutumaan varhaisessa vaiheessa sosiaalipolitiikan solmukohtiin. Euroopan parlamentilla on myöskin nyt mahdollisuus edesauttaa yhteisöä tässä lainsäädäntöprosessissa myöskin aloitteen tekijänä. Euroopan parlamentti voi kohdentaa painetta vahvistuneen varainhoidollisen roolinsa kautta. Kuten jo äsken totesimme, muiden toimijoiden kanssa yhteenliittyminen – yhteen lyöttäytyminen on erittäin tärkeä sosiaalipolitiikan sektorilla, esimerkiksi komission, neuvoston ja epä, epävirallisten ö, tahojen kanssa vuoropuhelun käynnistäminen kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten kanssa ja niin ö, edelleen myöskin kansalaisyhteiskunnan ö, tahot ovat erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita silloin, kun pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys jossakin asiassa, jossa esimerkiksi julkinen mielipide lyö pahasti ristiin tai on eri mielin asioista. Tulevassa EU-lainsäädännössä varmaankin saadaan ratkaisu, tai pyritään etsimään ratkaisua avoinna oleviin moniin kysymyksiin. Jotkut joillain sektoreilla saadaan, voidaan odottaa enemmän edistystä kuin taas sitten toisilla mutta kuten sanottu, läheiset yhteistyösuhteet komission ja neuvoston kanssa ovat avainasemassa. Siinä sitä kautta voidaan avata joitakuita umpisolmuja. Espanja haluaa puheenjohtajakaudellaan tämän, nämä avoimet sosiaalipolitiikan kysymykset saada pois päiväjärjestyksestä. Se uusi sosiaalipoliittinen toimintaohjelma on luvassa nyt sitten lähemmällä viiden vuoden ajalle, ja siinä tietenkin Euroopan parlamentin tulee olla mukana valmistelemassa valmistelutöissä heti ensimetreistä. Mitä sitten tulee näihin yleisempiin äh, havaintoihin, olemme voineet todeta, että, äh, että, euro, että markkinaperiaatteiden äh, versus sosiaalipolitiikan tavoitteen välinen roolijako on selvitettävä. Samoin on pyrittävä ratkomaan uusien, uuden integraatiopolitiikan aiheuttamat jännitteet, pyrkiä saamaan ne oikaistuiksi, mitä tulee sosiaalipolitiikkaan, samoin kansalliset turvajärjestelmät, jossa esimerkiksi sosiaalipalvelujen ja julkisten palvelujen ja standardien tulisi irrottaa markkinavetoisesta talouspolitiikasta. Tässä on joitakuita ideoita, joita olen tähän kirjannut se, että palveludirektiivillä oli yksi lähetettyjen työntekijän rooli, asema oli, oli toinen sellainen. Nämä toistuvat yleisen taloudellisen edun mukaisten sosiaalisten ja julkisten palvelujen saralla niin ikään. Ei voida kuitenkaan suorasukaisesti todeta, että, että työmarkkina ja ää, ja sosiaalipolitiikka on avoimessa ristiriidassa talouden dynamiikan kanssa. Ei suinkaan kyllä sosiaalipoliittisiin toimin voidaan myöskin auttaa sääntelemään talouden kehitystä ja toisi varmistamalla sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja, ja saada siitä sitten lisäpuntta talouden elpymiselle ja dynamiikalle kun eurooppalaiset markkinat integroituvat yhä lähem, enemmän tarvitaan vähimmäisstandardia, niin ikään vähimmäisnormeja ja kansallisia turvaverkostoja ja turvamalleja, niin ettei sitten sosiaali, etteivät sosiaalipolitiikan perustaat suotta murene. Sitten loppupäätelmät Euroopan 20, Eurooppa 2020 ohjelma on hake, saamassa muotoaan niin lähinnä äh, äh, Lissabonin sopimuksen äh, peräänkuuluttamien työllisyyden, tietotaidon lisäämisen ja köyhyyden vähentämisen kautta. Yksi tärkeä seikka, joka tänä päivänä on yhä tärkeämpi, on hyvä hallintomalli. Eri Euroopan uuden strategian strategista edellyttää, mutta edellyttää myöskin sitä kansallisella tasolla, jotta eurooppalaiset tavoitteet saavutettaisiin paremmin. Euroopan parlamentin tulisi penätä politi- poliittisten, poliittisen toiminnan yhdenmukaisuutta sekä talouden, sosiaalinen että ympäristöpolitiikan sektorilla. Ja äh, pyrkiä edesauttamaan myöskin sitä, että kansalliset jäsenmaiden tavoitteet ovat uskottavia – niin kuin sanottu, sosiaalipolitiikka ei ole välttämättä ristiriidassa talouspolitiikan päämäärien kanssa, vaan pikemminkin on olemassa hyvääkin potentiaalia tulevan kestävän sosiaalipolitiikan, lapsenhoidon koulutuspolitiikan, joustoturvan ja tämän tapaisten työkalujen kehittämiseksi parlamentin rooli näemme vahvana siinä, kun se pyrkii vaikuttaa ja, ja tarkkailla Euroopan uudistustyötä jo varhaisessa, varhaisessa vaiheessa. Se edettää tietysti ää, ää, laajempaa roolia ää, laajemminkin silloin, kun on kysymys ää, muustakin kuin lainsäädäntötyöstä, eli tästä tämän pehmeän lainsäädännön sektorista. Euroopan parlamentti voi kytkeä sosiaalipoliittiset kriteerit budjettipäätöksiinsä ja, sit, ja tuoda sitten oman kantansa näkyvimmin, es, näkyvämmin esille vuoropuhelussa kansallisten parlamenttien kanssa erityisesti. Ja erityisesti nyt, kun talous, talous, kriisin aikana sosiaalipolitiikkakin on ihan saanut osakseen aivan uutta arvostusta ja uutta olemisen oikeutusta Eh, mistä, mihin, minkä kehitykseen Euroopan parlamentti voi merkittävästi vaikuttaa. Kiitos. Ennen kuin otan puheenvuoropyyntöön, pari kysymystä. Sanoitte, että teette kustannushyötysuhdeanalyysin sosiaalipolitiikan saralta. Voisitteko kertoa hiukan aikataulusta? Ja ää, sitten puhuitte aika paljon myöskin tuosta koordinointimenetelmästä, avoimesta koordinointimenetelmästä. Olisi mukavaa, jos voisitte vähän laajentaa tätä ja sanoa, että kuinka tätä voitaisiin parantaa, koska ää, paljon, mitä tulee avoimeen koordinaatioon menetelmään sosiaalipolitiikan saralla, on ollut sitä, että on yritetty tehdä asioita, mutta se ei ole välttämättä onnistunut. Ja sen takia olisi mielenkiintoista, että miksi tässä ei ole onnistuttu ja kuinka voitaisiin tulevaisuudessa toimia paremmin. Sitten toinen seikka, jonka mainitsitte, liittyy siihen, että teistä tarvittaisiin enemmän koordinaatiota eri parlamentin valiokuntien välillä. Uskon, että meillä on aika paljonkin yhteistyötä eri valiokuntien välillä. Ja olisi aika hyödyllistä kuulla teiltä, missä ongelmat piilevät. Oletteko havainneet vaikkapa esimerkiksi yhteistyön puutetta tiettyjen valiokuntien välillä, vai oletteko sitä mieltä, että jotkut valiokunnat tekevät paremmin yhteistyötä? Haluaisin esittää teille siis tällaisia kysymyksiä, ja nyt huomaan, että Tuomas Mann haluaisi käyttää puheenvuoron sen jälkeen herrat, herra Ferkas ja sitten Rova Haakin. Ja he nyt ensiksi ja otetaan sitten muut puhujat. Olkaa hyvä. Äh, wollte mich auch bedanken für den... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä äh, esityksestä. Sivulla 13 on, äh, on hyvä luettelo siitä, mitä me parlamentissa tarvitsemme ja mitä tätä voimme käyttää hyväksemme. Ja silloin käyttää tilaisuuksia paremmin hyväksemme, kun teemme yhteistyötä Esimerkiksi että olemme aina pyrkineet kompromisseihin, esimerkiksi vaikkapa työllisyyskysymyksissä. Se on auttanut aina mielipideeroavaisuuksista huolimatta. Me olemme miettineet, miten pääsimme tästä yhteis- yhteisestä yhdessä eteenpäin. yhteistyö ilmapiiri on hyvä ja silloin tuloksetkin ovat vasta, vastaavista hyviä. Olemme usein päässeet kompromissiin. Minusta tämä on hyvin, hyvin tärkeä luonnehdinta. Mitä sitten yhteistyöhön työmarkkinaosapuolten kanssa tulee? Äh, äh, me, usein joudumme äh, huolehtimaan siitä, että, että, että meidät otetaan huomioon, että meidät huomioidaan. Se, että voimme saada aikaan muutoksia, se on oikein hyvä. Ja esimerkiksi tämä REACH-yhteistyö oli hyvä, pitkäaikainen, se loi näkyvyyttä ja toi meille myöskin sitten hyviä tuloksia. Esimerkiksi ajatellen palveludirektiiviä, siinä olemme tehneet huoma- ison, ison työn Äh, me, me saimme merkittäviä äh, tuloksia sisäisen äh, voimamme ansiosta, vaikka se ulospäin ei välttämättä aina näyttänytkään siltä. Joskus saa sellaisen käsityksen, että esimerkiksi että että budjettivaliokunta eh, on meistä hiukan eh, eh, erillään meistä. Emme kuitenkaan ole mikään, mikään osuuspankki, josta käydään rahaa nostamassa komission valtakirjalla. Meillä on tietenkin poliittisesti, poliittinen vastuu ja vastuu esimerkiksi huolehtia siitä, että paikallinen työllisyys on riittävän suurella tasolla. Ajatellaan vaikka tätä mikroluottokysymystä. Se on, on ollut merkittävä edistysaskel. Siihen olemme huolehtineet, että jäsenmaat kantavat sinne vastuun yhteisesti. Saksassa meillä on jo valtiovarainministeriön panossa 100 miljoonan euron mikroluottojen rahaston muodossa. Se on osoittaa meidän työmme tärkeyttä. Y- y- yksi kysymys. Meillähän on tämä EU 2020 strategia. Tämä kuulostaa byrokraattiselta hankkeelta. Siinä kun se kuulostaa siltä, että meillä on visio ja perusta, miltä e, miltä, miltä ponnistamme. 2020 on hyvin byrokraattisesti painottunut siitä puuttuu, paitsi on tämä iskevä numerosarja se 2020, mutta muuten siitä puuttuu selkeä motto. Sillä, jos siihen saataisiin selkeät konkreettiset puitteet, pääsemme taas yhden askeleen eteenpäin. Sitten todella ongelmallinen kenttä on koulutussektori. Vaikkapa eurooppalaiset tällaiset pätevyysvaatimukset ja niiden yhdenmukaistaneet. Se on todella osoittanut vaikeaksi jäsenmaille löytää vastaavuus, vastaavuudet näiden välillä tietysti haluamme tietenkin äh, itsenäisiä, itsenäistä päätösvaltaa, mutta myöskin huomattavasti yht, tarvitaan tässä äh, yhteistyöhalua. On paljon jäsenmaita, jotka ovat pelkästään puolustusasemissa sen, sen sijaan, että, että pohjaisivat näihin äh, hyvin kokemuksiin, oppiin, toisilta, saa, toisilta saataviin oppi, oppeihin, työvoiman liikkuvuuden parantamiseksi. Tässä eh, peräänkuuluttaisin koordinaatiota nimenomaan jäsenmaidenkin välillä. Eh, eh, meillä on suurit, suuret mahdollisuudet tässä yhtenäisenä parlamenttina saada myöskin muut yhtä motivoituneiksi astumaan tälle yhteistyön tielle. Sitten herra Terkas. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä haluan vähän antaa omaa panokseni kantakortteni kekoon. Tämä on ihan tärkeä keskustelu. Minä haluan kiittää ensiksi tästä tehdystä työstä. Minä tiedän, että en ole, minä tunnustan, että en ole vielä lukenut kokonaan tätä, mutta aion perehtyä siihen syvällisesti. Me tiedämme tämän, että me olemme lainsäätäjiä. Meidän täytyy arvioida sitä, mitä on tehty viime vuosina. Meidän pitää löytää väyliä, teitä. Meidän pitää myös tietää, missä ovat meidän heikot ja vahvat kohdat. Ja todellakin tämä sosiaalipoliittinen ohjelma Euroopalle, se ei olisi vain poliittinen täydentävä instrumentti, vaan että se olisi aivan Euroopan rakentamisen sydämessä siellä keskellä, missä sen kuuluu olla. Siinä pitäisi olla riittävästi itse, itseisarvoa, jotta se todella tasapainottaa sosiaalisen taloudellisen. Minä kuuntelin näitä loppupäätelmiä. Se on ihan asiallista ja me tiedämme, missä me olemme tällä hetkellä. Meillä on strategia 2020. Meidän pitää rakentaa strategia. Me emme saa unohtaa sen ulottuvuuksia, millä väylillä me voimme vaikuttaa. Minä haluan kuitenkin tässä vaiheessa sanoa teille, kun olen lukenut vähän nopeasti päällisin puolin tämän asiakirjan, niin me tarvitsemme, en tiedä onko se teidän tekemän ehdotus, mutta meillä pitäisi olla hyvä visio ja hyvä arviointi sosiaalipoliittisesta ohjelmasta. Ei vain toimijoiden kesken, toimijoiden kannalta ei pidä arvioida vain sitä, mikä rooli meillä on meillä. Meidän täytyy tietää, mitä välineitä meillä on käytettävissämme tässä pikkumaailmassa, jossa liikumme tässä kolmiossa parlamenttineuvostokomissio. Meillä on korporatiivista toimintaa keskenämme, mutta meidän täytyy myös muistaa ne analyysit, arvioinnit, jo, miten analysoida sitä, miten kadun ihminen näkee meidät, mitkä ovat sieltä päin tulevat signaalit ja mitä meidän sinne pitää lähettää. Meidän, meillä on tämä liittoutumapolitiikka, liittolaispolitiikka, se on tärkeää EU, Euroopassa. Minä olen siitä myös sanonut, mutta me voisimme myös arvioida sitä siltä kantilta, miten kansalaiset Euroopassa näkevät sen politiikan, jota EUn toimielimissä luonnehditaan. Ei vain kansallisella tasolla, kansallista taloutta sanotaan, että sosiaalinen malli olisi se, että se olisi heterogeeninen yhtenäisyys kansallisessa mielessä, mutta miten kansalaiset todella näkevät sieltä käsin tämän yhteisön ulottuvuuden omassa maassaan ja toisinpäin ratkaisemmeko me ongelmia vai puhummeko vain ongelmista ja miten ne pitäisi ratkaista. Eli voitaisiin sanoa, että silloin me olisimme saaneet hyvän sovun neuvoston ja komission välillä ja parlamentin välillä ja meillä, mehän voisimme päästä sopuun. Ja silloin meillä voisi olla ihan vain määrällinen analyysi siitä, miten tällä hetkellä kun rakennamme tätä suurta lainsäätäjä Eurooppaa. Mutta meidän täytyy tajuta, onko meillä huonot instrumentit vai hyvät instrumentit käsissämme kansalaisten kansalaisia ajatellen, eli teemmekö hyvää vai huonoa työtä. Meidän täytyy todella tajuta tämä. Ei nyt ole se hetki, että meidän pitäisi käydä ihan jatkuvaa vuoropuhelua meidän kesken. Me, meidän täytyy ymmärtää, että se maailma, jossa me elämme, se maailma, jota haluamme rakentaa ja parantaa, todellinen eh, elämä ja maailma on näiden toimielinten ulkopuolella vaan meidän pitäisi todella tajuta, miten meidän työmme mieltyy ja niveltyy kansalaisten elämään. Minä pelkään, että me olemme hyvinkin itsetyytyväisiä siihen, mitä me teemme, mutta joka viides vuosi kansalaiset sanovat, että he eivät ole ollenkaan niin tyytyväisiä niin kuin me, ja joka kerta tilanne vain heikkenee ja huononee. Kansalaiset sanovat, että nämä toimielin, toimielin pelit ovat vähän huonoa Äh, huonoa äh, mallia kansalaisille. Meidän täytyy siis todella itse rohkeasti arvioida, mitkä ovat meidän heikot ja vahvat kohdat. Sillä tavalla me, äh, sillä tavalla me voimme tajuta, me emme saa vain arvioida itseämme teknikoiden kannalta, vaan meidän pitää tajuta, mitä kansalaiset ovat mieltä meistä ja mikä on nykytilanne kansalaisten vinkkelistä katsottuna. Thank you. And Mrs. Harkin, the last... Kiitokset. Sitten Tällä kertaa Rova Haakin on viimeinen puhuja. Kiitokset Rova puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää tämän äh, raportin tekijöitä. Katsoin sitä vain ihan ohi mennen tässä, mutta olen todella kiinnostunut siitä, mitä tästä luin ja uskon, että tästä varmasti tulee vielä hyvin hyödyllinen asiakirja, ainakin minulle. Pari kommenttia, pari kysymystä. Olemme vasta ratifioineet Lissabonin sopimuksen ja otatte tässä esille sen, kuinka asiat juuttuvat neuvostoon. Ja mietinpä tässä, oletteko ollenkaan tarkastelleet sitä, mitä vaikutuksia määräenemmistö säännöksillä on ja kuinka se sitten vaikuttaa kenties joihinkin näihin asioihin. Onko sillä mitä vaikutusta? Tekeekö se helpommaksi lainsäädännön eteenpäin viemiseen. Mielestäni tämä olisi tärkeä seikka ja toivoisin, että vastaisitte tähän. Toisekseen puhuitte tuossa aika paljon avoimen koordinaation menetelmästä ja siitä, kuinka se että siihen ei ole pakko osallistua äh, parlamentin taholta. Ja sanoitte, että riittävä puitteisto äh, pelin säännöistä on ollut kadoksissa ja mietinkin, onko teillä mitään ehdotuksia tai ajatuksia siitä, kuinka oikein voitaisiin sitten saada aikaiseksi tällaista riittävää lainsäädäntöpuitteistoa ja mitä parlamentti voisi tehdä osallistua tähän sitten toteatte myös, palaan vielä tähän avoimen koordinaation menetelmään, että jotkut minimistandardit, mitä tulee hyvinvointivaltioihin ja sosiaaliturvaetuihin, voisivat eh, olla eh, yhteensopivia instituutiollisen monimuotoisuuden kanssa. Ja eh, ehkä voisitte hiukan vielä tätä selventää, kuinka näette. Ymmärrän, mitä tarkoitatte tässä, mutta ehkä voisitte hiukan vielä antaa lisää osviittaa tätä ajatellen. Oma olen samaa mieltä herra Ferkkasin kanssa siitä, että tarvitsemme sosiaalipoliittisen ohjelman arviointia, ei pelkästään kuitenkaan vain instrumenttien, vaan siitä, kuinka se toimii ja toisekseen, kuinka ihmiset näkevät tämän, koska nämä ovat kaksi erillistä asiaa joskus, mutta ne ovat kuitenkin hyvin tärkeitä seikkoja. Ja sitten kun nyt katson sosiaalipolitiikkaa EU-ssa yleensä, niin se on lähtenyt hyvin voimakkaasti liikkeelle, jos ajatellaan 70-80-lukua. Joskus Irlannissa sanotaankin, että katsotaanko Berliinin päin vai mihin päin, kun tätä sosiaalista mallia ajatellaan, niin sieltä se kaikki on lähtenyt liikkeelle, mutta siitä on varmastikin jo kulunut aikaa ja liike on hidastunut. Mutta viimeisenä kohtana vielä esittäisin kysymyksen Sanotte tässä, että parlamentin vallat riippuvat komission tahdosta viedä eteenpäin tiettyjä asioita. No, tämä on tietysti ihan ilmeistä meille kaikille, mutta onko teillä mitään ehdotuksia, jotain ajatuksen juurta, äh, kuinka voisimme äh, tältä osin omaa äh, valtaamme lisätä, tai onko sillä, mitä me jo teemme, niin mitään merkitystä tältä osin, tai mitä voisimme tehdä, että kantamme olisi vahvempi? Kiitokset ja sitten annan puheenvuoron takaisin tutkimuksen esittelijälle. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista kommenteista, kannustavista kommenteista. Varmaan joudutaan tekemään uusi selvitys <clears throat> muutamista aiheista. Kolleganikin voivat tässä varmaan auttaa minua vastauksissa. Me tulemme laatimaan arvioinnin kriisiin liittyvistä toimenpiteistä, <clears throat> niiden kustannuksista syksyn mennessä tälle valiokunnalle. Työstämme paitsi näitä automaattisia vakautteja, niin kuin niitä kutsutaan, ja myöskin muiden seikkojen parissa, niin kuin on työmarkkinasuhteiden vakaannuttamiseksi kehitetty. Pyrimme osoittamaan, missä määrin eri, erityyppiset työntekijät kuuluvat sosiaaliturvan ja mm, piiriin nykytilanteessa erityisestä. Tässä erityisesti tarkastelemme sekä jatkuvassa työsuhteessa että määräaikaisessa olevia sitä varmaan syntyy mielenkiintoisia tuloksia. Mitä sitten tulee tästä avoimesta koordinaatiometodista? OMCstä se on avoin, ratkaiseva kysymys paitsi uuden sosiaalipolitiikan luomisessa myöskin parlamentille itse, itselleen kuten äsken te ja sitten tällainen kollega totesi, tämä ei oikein istu tähän normaaliin arkirutiineihin, mutta voidaan kyllä todeta, että parlamenttiin kannattaisi antaa mielipiteensä julki hyvin varhaisessa vaiheessa aina siihen, mitä komissio milloinkin esittää. Myöskin pyrkiä vaikuttamaan siihen, miten, mitä komissio sitten omaan työohjelmansa sisältyy, sisällyttää. Siihen pitäisi pyrkiä vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa. Jatkuva vuoropuhelu komission kanssa ja tietysti valtionpäämiesten edustajien kanssa on niin ikään erittäin tärkeä tämä, äh, täällä, äh, lähitulevaisuudessa kaikki äh, sopimuspohjainen lainsäädäntötyö tulemaan tärkeä. Te varmaankin tiedätte omista ongelmistanne ja saavutuksistanne kuin me ulkopuoliset ja miten, se, miten ne ulkopuolella mielletään. Varmaankin erityisesti budjettivaliokunnan ja talousvaliokunnan kanssa tätä tapahtuvasta yhteistyöstä on varmastikin hyötyä. Työn koordinoinnista on hyötyä sisämarkkinat, sisämarkkinoihin niin ikään vaikuttavat sosiaalipolitiikan alan ratkaisut. Täytyy muistaa, että sosiaalipolitiikka ei ole mikään irrallinen alue, vaan se on nähtävä osana laajempaa talouspolitiikkaa olemme äh, aika pitkälle yhtä mieltä äh, enimmäkseen siitä, mitä herra Manna totesi tästä yhteistyöstä ja toimijoiden välisestä kompromissista sekä parlamentin ulkopuolella että sisä- että ulkopuolella. Totesimme äh, tarkkailujen kanssa meidän haastatteluista, että, että joskus on parempi torjua huono lainsäädäntö kuin, kuin hyväksyä vaan epätyydyttäviä kompromissia esimerkiksi, mitä tulee työaikaan tai REACH-direktiivi. Reach Siihen eh, jonkunmoista kustannusta sellaisen lainsäädännön hyväksymiseen väistämättä sitten sisältyy. Sillä on hintansa. Tietysti eh, aina on pyrittävä niin hyvään tulokseen kuin mahdollista, mutta jonkinlainen pragmatismi ja maalaisjärki aina välillä ovat niin ikään paikallaan kompromissiakin hioessa pitää, pitää järki kädessä. Niin, äh, siitä Mikhail haluaa, haluaisi varmaan jotain vielä sanoa. Niin, mitä tulee herra Manniin, 2020 äh, strategia keskittyy erityisesti talouteen ja kasvuun. Voidaan siis sanoa, että se on taloudellinen strategia tai kasvustrategia ja siinä on aika yleisluontaisia huomioita sosiaalikysymyksistä, kuten vaikkapa työllisyyden kasvattamisesta ja köyhyyden poistamisesta. Olemme samaa mieltä siitä, mitä herra Mann tältä osin sanoi selkeästi spesifioiden näkemys sosiaalikysymykset siis puuttuu tuosta strategiasta. Thank you. Um... Kiitos. Sitten muita puhujia. Vai haluatteko kenties vielä kommentoida? Selvä. Um, sorry. Um, so, uh... Niin, äh, olen pahoillani äh, herra Ferkkasille. Kiitos näistä kommenteista. Ja äh, tietysti haluamme rohkaista, rohkaista parlamenttia myöskin taloudellisen sosiaalisen taloutta taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden toteutumiseen, ei pelkästään lainsäädännössä, vaan myöskin sekundaarilainsäädännössä. Ja tässä tutkimuksessa ei nyt kateta sitä, kuinka Euroopan unionissa äh, kuinka Euroopan parlamentin tai Euroopan unionin tekemiset äh, yleisesti ottaen on nähty viimeisten kymmenen vuoden aikana. Uskon, että tähän tarvittaisiin vaikka jonkin toisen tyyppinen äh, tutkimus, vaikkapa kyselytutkimus Euroopan kansalaisten keskuudessa. Ehkäpä näin voitaisiin tehdä, mutta uskon, että äh, se olisi ihan tekemisen arvoinen juttu ja tällä tavalla voitaisiin sitten kriittisesti tarkastella sitä, äh, kuinka äh, EU tekee toimijansa ja mitä kansalaiset ovat siitä mieltä, ovatko näkemykset myönteisiä vai kielteisiä. Sitten palaan vielä näihin minimistandardeihin ja irlantilainen kollega toi tämän asian esille. On tietysti muistettava, että tietysti Euroopan unionissa on kahden instituution välistä eh, eroavaisuutta. Ja tietysti taloudellinen suorituskyky myöskin vaihtelee varsin paljon Euroopan unionissa minimistandardit suhteessa kansalliseen kontekstiin voisivat olla yksi tapa välttää kuinka nyt sanoisin eh, sen, että liikaa korostetaan markkinamekanismeja, jos nyt tällä poliivisella tavalla halutaan tämä sanoa, mutta realistinen lähestymistapa olisi parempi kuin, että lähdetään siihen, että pyritään kaikille eh, uusille jäsenvaltioille asettamaan homogeeniset tavoitteet. Ja jotkut Euroopan, Euroopan parlamentin ohjelmaan eh, tuomat kysymykset, erityisesti uudistetussa suuntaavat, ohjaavat tähän suuntaan ja jotakin joustoa voitaisiin ajatella erityisesti, kun ajatellaan vaikkapa suojelun tasoa. Ehkäpä jotakin etuja voitaisiin tässä nähdä, jos toimittaisiin tällä tavalla yhteisesti EU-maiden välillä. Myöskin, noita voitaisiin sitten välttää kaikenlaisia porsaan reikiä tai väärinkäytön mahdollisuuksia kilpailutilanteessa jäsenvaltioiden välillä. Tiedämme, että äskettäin on sovittu parlamentin ja neuvoston ja komission kesken, kesken tehty tällainen toimielintevälinen sopimus, jossa kysymys on tietystä rajoitetusta oikeudesta esittää lainsäädäntöehdotuksia tai pyytää niitä komissiolta. Ja tämä ainakin tietysti on antanut komissiolle mahdollisuuden torjua parlamentin mahdollisuuden esittää uusia lainsäädäntöaiheita. Tämä varmasti vaikuttaa Euroopan parlamentin toimintaan ja odotan, että olette riittävän ovelia ja aktiivisia, että todella teette ehdotuksia jotka mielestäni ovat tärkeitä ja hyödyllisiä EU-tasolla. Ehkäpä vielä yksi kommentti tähän. On oltava hyvin tietoisia myöskin siitä, mitä rajoituksia kompromissien rakentamisella EU-tasolla on. Joskus on kenties tarpeen keskittyä joihinkin muutamaan helpoon toteutettavassa olevaan asiaan, eikä pelkästään ähm, kompastua siihen, että kenties äh, neuvosto ja komissio panevat tiukasti vastaan. Äh, vaihtoehdot äh, voivat liittyä siihen, että tällä tavalla varovaisesti laitetaan vireille tiettyjä lainsäädäntöaloitteita. Kiitos ensiksi Rova Turunen ja sitten mukaan. Mutta ensiksi Rova Turunen. Jag vill tala på dansk till tolkning. Tack för studiet. Jag har heller inte læst det nu, men, øh, men tak for din præsentation. Kiitoksia. Minä en ole äh, lukenut tätä vielä kovin huolellisesti, mutta kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Te, äh, puhuneet mu- muuta, muutamista asioista, äh, jotka ainakin ovat turhauttaneet äh, tätä tällaista tuoretta jäsentä määritelmien välillä on suuri kuilu esimerkiksi sisämarkkinoiden ja paljonkaan. Minä istun sisämarkkinavaliokunnassa Siinähän aina peräänkuulutetaan tällaista yhdenmukaista EU-kehitystä. Me olemme aina ajatelleet sosiaali- ja talouspolitiikkaa, mutta käytännössä on todellakin vaikea sopeuttaa nämä toisiinsa – ja aivan konkreettisesti kanahtaa sitten siihen, että sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka ovat ristiriidassa toisiinsa <clears throat> käytännössä. Ja tällainen tämä kuilu näiden erila- erilaisten vertikaalisten rakenteiden välillä vain pahentaa asiaa. Voitaisiko ajatella, miten voitaisiin tätä, tätä kuilua kaventaa käytännössä sen jälkeen, sitten mitä parlamentin äh, rooliin tässä toissijaisessa lainsäädännössä äh, tulee, äh, joka ei siis liity ole varsinaiseen, joka ei liity varsinaiseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi tämä 2020 strategia on, on Euroopan parlamentti jäänyt hyvinkin syrjään me, me haluaisimme siihen mahdollisimman monen ryhmän tuen, e, mutta sitten loppu, loppu, lopuksi tulos sitten on monellakin, moneltakin osin hyvin vesittynyt ja heikko, ja johon komissio toteaa, että no niin, tämähän toki on jo otettukin huomioon. Eli siinä vain meillä olisi sitten mitään sen kummempaa vaikutusvaltaa Eh, mutta kysyisin, että, että riittääkö todellakin tämä sitten eh, vaikutusvallaksi osoitukseksi ajatellen eh, lähivuosien merkittäviä kehityskulkuja. Minun mielestäni parlamentti ei ole todellakaan erityisen, ei todella ole erityisen merkittävää roolia näytellyt. Ja tässä on tietenkin myöskin aina tämä budjettipoliittinen ulottuvuus, joka täytyy muistaa näissä ratkaisuissa. Kiitokset sitten Rouva mukaan. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tämän tutkimuksen laatioita. Se on todellakin erittäin tärkeää, että me katsoisimme vähän sitä, mitä me olemme jo tehneet vuonna 2000-2010, kun meillä oli Lissabonin strategia näköpiirissä. Kyllä me olemme kaikki tietoisia siitä, että jos tämä sosiaalipoliittinen ohjelma olisi menestyksellinen, niin voitaisiin tehdä yhtäältä toisella tavalla työtä, mutta toisaalta täytyy muistaa kriisin ulkoiset vaikutukset, joka tuli vähän myllertämään ja sotkemaan niitä tavoitteita, jotka me olimme itse itsellemme laatineet. Kyllä tämä kuitenkin osoittaa selkeästi sen, että taloudella on vaikutus, halusipä sitä tai ei, sillä on hyvinkin tärkeä vaikutus sosiaalipolitiikkaan, siihen sosiaalipolitiikkaan, jota me haluamme toteuttaa jos ajatellaan 2020 strategiaa, niin silloinhan hyvinkin voidaan hahmottaa se tosiasia, että niin, niin kauan kuin ei olla voitu hälventää kriisin vaikutuksia, poistaa se kokonaan, niin meidän eurooppalaiset tai EUn politiikkamme ovat heikkoja ja ottavat vasta ensiaskeleita ja tavoitteisiin on paljon vaikeampi päästä kuin mitä alun perin kuvinteltiin. No jos puhutaan työskentelytavoista, työmuodoista, paljon on jo kuultu ja sanottu ja aivan erityisesti siitä, miten hahmotamme kansalaiset, miten he hahmottavat meidät. Minä en tässä lähde nyt pureutumaan syvälle tähän tutkimustyöhön, mutta meidän täytyy todella kaikkien yhdessä ja puhun kaikkien yhdessä ja minä heitän tässä kysymyksen, että miten täältä toivoisi löytäväni vastauksen, mutta meidän täytyisi tajuta, miten me sosiaalipolitiikan välityksellä, joka todella koskettaa suoraan kansalaisia, niin miten meidän kansalaiset todella hahmottavat EUn toimielinten toiminnan? Miten me sen hahmotamme? Sehän on vähän vaikeampi hahmottaa toimintaa toimielinten kautta Sehän kiinnostaa aika vähän kansalaisia, sen me tiedämme. Helpompi on kuitenkin hahmottaa niiden yhteiskunnallisten sosiaalisten hyötyjen kautta, jotka ovat tulosta eurooppalaisesta politiikasta. Ei tässä nyt ruveta tekemään mitään mielipide tutkimusta tai tiedustelua, jos te haluatte vastata edustaja Serkasille. Meidän täytyy paljon enemmän miettiä sitä, miten me voimme saada Euroopan kourin tuntuvaksi, käsin kosketeltavaksi eurooppalaisille näiden meidän sosiaalipoliittisten ohjelmiemme välityksellä. Tämä on minulle polttavan tärkeä kysymys ja haluaisin vähän kuulla teidän reaktioitanne. Toinen asia, jota olen tässä pohtinut, öö, sijoittuu niihin neuvoihin, joita meille annatte, tai sitä, miten meitä tutkaillaan, mitkä ovat meidän yhteistyökykymme ja mahdollisuutemme toimielinten välillä, eli kolmen toimielimen välillä. Miten te annatte meille neuvoja toimia kansallisella tasolla ja hallitusten ja kansallisten parlamenttien kanssa? Sen jälkeen, kun olin kuullut kollega Turusta, minäkin tässä pohdin, enkä ole kuullut teidän puhuvan siitä eikö meidän kannattaisi tehdä myös toisella tasolla työtä? kansallinen taso on hyvä. Se on hyvä, jos ajatellaan tämmöistä pilottointia, polito, politiikkojen käynnistämistä, mutta toinen taso olisi aluetaso. Meidän täytyisi olla suorassa yhteydessä kansallisen tason toimijoihin, on kyse suurista linjauksista ja politiikan siirtämisestä kansalliselle tasolle. Mutta tässä, jos me haluamme seurantaa politiikkojen toteuttamisessa kansallisella tasolla, jos me haluamme jotain pilottitoimintaa eurooppalaiselle politiikalle, niin silloin aluetaso on välttämätön, todella välttämätön, jotta tämä ohjelma olisi menestystarina. Te ette sanonut halaistua sanaa tästä. Minä haluaisin, että meidän analyysimme vähän risteytyisivät ja löytäisivät yhtymäkohtia. Minusta tämä pilottitoiminta on kyllä siellä maaperällä se tärkein asia jos me ajattelemme siitä, kuinka me olemme loitontuneet Euroopan kansalaisista. Kolmas kysymys liittyy ihan suoraan, tai se on suoraan jatkumaa Thomas Mannin sanoihin. Me emme ole edenneet tutkintojen sisältöjen harmonisoinnissa Euroopan tasolla – me voimme kyllä laatia 22 strategioita, vaikka kuinka paljon nuorten liikkuvuudesta, täystyöllisyydestä, eurooppalaisesta työ- ja elinoloalueesta, jos me emme Meidän on ihan turha luetella näitä, jos me emme todellakaan pääse pian sopuun 27 jäsenvaltion kesken siitä, miten me määrittelemme tutkintojen sisällön, jotta ne olisivat yhdenlais, yhtä pitäviä ammatti, ammattinimikkeiden määritelmien kanssa. Emme me onnistu eurooppalaisessa sosiaalipoliittisessa ohjelmassa, jos emme tätä pysty luomaan. Miten me voimme onnistua tässä tutkinto-ohjelmassa? Minkä strategian me luomme itsellemme? Meillähän on poliittiset tavoitteet. Kai me kaikki olemme siitä yhtä mieltä. Mutta mitä strategioita voimme ryhtyä toteuttamaan, jotta tämä äh, tavoite tutkintojen sisältöjen yhdenmukaistamisessa onnistuisi. Meillä on todellinen ongelma, kun ajattelemme eurooppalaisia nuoria, mitä ovat mieltävät Euroopan, mitkä ovat heidän liikkumismahdollisuutensa, miten he pääsevät työelämän sisälle kunnolla. Tutkintojen sisältö on minustani keskeinen, tärkein elementti, jotta tämä sosiaalipoliittisen ohjelman onnistuminen olisi taattu. Kiitos rouva puheenjohtaja. Mrs. Zimmer and then Mrs. Figueredo. Kiitokset Rova Zimmer ja sitten jälkeen Rova Figueiredo. Ja, vielen Dank für die Kiitoksia kovasti tämän päivän esityksestä ja myöskin näistä tutkimuksesta. Minä voin kollegani takana. Olen ollut nyt viisi vuotta istunut tässä valiokunnassa ja äh, on aika hankala äh, saada koko, kokonaiskuvaa äh, siitä, miten, miten sosiaalipolitiikka EU-tasolla toimii ja miten sitä voidaan edesauttaa. Meillä on sellainen sormituntuma tietysti siitä, mi- mihin, missä, mihin painopiste on pantava silloin, jos halutaan vaikutusta vaikutusvaltaa. Siinä tämä tutkimus on nyt selkeä, koska siinä on viitattu eri tasolla tapahtuvaan vaikutusvaltaan ja vaikutusmahdollisuuksiin. Olen hyvinkin, hyvinkin kiitollinen tästä ja voin tämän avulla jatkaa yhteistyötä tai tehdä työtä paremmin. Muutama seikka. Ensinnäkin tästä EUn 2020 strategiassa 1995 äh, maailman äh, tai Kööpenhaminan äh, huippukokous määritteli köyhyyden uudella tavalla. Me sitten Euroopan unionissa Eurostatin kautta alamme soveltaa konkreettisia kriteerejä tähän köyhyysrajaan nähden. Ja sitten käytännön täytäntöönpanossa, toimeenpanossa ajatellen tätä köyhyyden rajoittamista – ovat lähes tulkeen kaikki ongelmat, kaikki jäsenmaat törmänneet ongelmiin näihin äh, varainsiirron ongelmat, siis millä, mitä, mitä rahaa pyöritetään näissä yhteiskunnissa ja näissä, näitä määritelmiä ei ole tässä tarpeeksi huomioitu. Ajatellen sitten 2020 äh, strategian äh, julkistamistilaisuudessa käytiin keskustelua siitä, että komissio suunnittelut luopuvansa tästä köyhyysrajamääritelmistä ja että esimerkiksi ranskalaiset äh, äh, käyttävät tätä äh, pyrkiä hyödyntämään talouskasvun vaikutusindeksiä yksilön tilanteeseen. Tämä vaaranalainen köyhyysraja on minusta kuitenkin ainoa mahdollinen taso. Oletteko te sitten tutki, tut, tutkimuksessanne kohdanneet tätä Ranskasta lähtöisin olevaa ää, ää, kriteeriä? Se oli minusta kiinnostava tiedä. Sitten tietysti täytyy sanoa vielä, että näissä meillä käytettävissä olevat instrumentit, mitä meillä on, Tämä OMC-menetelmä esimerkiksi siinä kaikki ovat mm, yhtä mieltä siitä, että tämän, tämän yhteistyön kautta ainoastaan voidaan saadaan aikaiseksi jotain, jos kaikki 27 jäsenmaata ovat todellakin yksi, yksimielisiä. Se olette tietysti tämän OMCn kautta mahdollista. Te olette puhuneet näistä vähimmäisnormeista kansallisissa puitteissa sitten täytyy sen lisäksi olla vielä tarjolla mahdollisuuksia sel- selkeät kriteerit oman tavoitteen asettelussaan sitten ottaa huomioon. Ajatellaan tätä kansallista yhteiskuntakontekstia, sen, sitä taustaa vasten omat standardinsa sitten määritellä. Esimerkiksi kaikki suoritukset, suorituspohjaiset kriteerit kehittää, jotka ovat sitten toteutettavissa näissä jäsenmaissa. Ja siinä äh, tietysti voisi EU vaikuttaa lisää näihin äh, standardeihin. Esimerkiksi ajatella vaikka äh, energian huolto, oikeus energian saantiin. Esimerkiksi muistan isosta, isosta Britanniasta ehdotuksen, että 10 prosenttia käytettävissä olevasta ansiosta kussakin taloudessa – tulisi jo enintään joutua käyttämään kuukausittaisen energiahuoltoon, vesihuoltoon, energian, sähköön, sen sellaisen lämpöön. Tällaiset, jos tällaiset kriteerit voi, olisivat erittäin käytännössä käytännöllisiä myöskin eu tasolla ehkä. Kolmas kysymys me aina pohdimme näitä, näitä konkreettisia instrumentteja, joita voisimme hankkia käyttämme, käyttämme. Yksi sellainen olisi jonkinlainen hälytysjärjestelmä, esimerkiksi kun Euroopan unionin joku, jokin jäsenmaa loukkaa tiettyjä oikeuksia, tiettyjä lainsäädäntönormeja, paitsi että sitten olisi jonkinlainen instrumentti, yhteisinstrumentti EUn taholta, joka kohdentuisi sitten näihin hallituksia päättäjiin. Esimerkiksi kaksi, meillä on tässä talvella ollut lukuisia kuolemantapauksia Saksassa, asunnottomat ovat menehtyneet kylmyyteen. Meillä on tällä esimerkiksi asuntohankkeita, joka esimerkiksi on todettu näissä selvityksissä, että 100 000 saksalaista on vaarassa paleltua, kun eivät kykene lämpö- ja sähkölaskujaan maksamaan. Tästä tämä tietysti tässä päätös on, on kansallisissa käsissä, se on ihan selvä, mutta ja samat et myöskin siellä on sitten riittävät standardit normit rikkaissa maissa, kuten esimerkiksi Saksassa, ja puhumattakaan nyt sitten Puolasta ja Romaniasta, jossa, jossa nämä vaikeudet ovat vielä suuremmat. Kiitos, sitten Rova Figueiredo. Obrigada. Kiitos. Olemme jo vuosia käsitelleet näitä aiheita. Ja tässä on tullut nyt todella äh, tärkeitä äh, ongelmia esille, jotka ovat olleet äh, viime sen kymmenen vuoden aikana todella näkyviä, erityisesti makrotaloudelliset ja rahapolitiikat, joita on harjoitettu liberalisaation hengessä myöskin VTOn puitteissa ja muutoin, niin uskon, että ne ovat vieneet kaiken alan. Ne on asetettu etualalle ja on tietysti ilmeistä, että niiden vaikutukset ovat aina samat, kuten on todettu, kun ajatellaan köyhyyttä tai työttömyyttä, epätasa-arvon lisääntymistä ja niin poispäin. Haluaisinkin kysyä mikä, minkälainen sosiaalipoliittinen ohjelma tältä pohjin oikein saadaan aikaiseksi, jos ei tätä politiikkaa lähdetä muuttamaan, kun ajatellaan rahapolitiikkaa tai vakaussopimusta. Sehän pakottaa tiettyjä sääntöjä noudattamaan ja siinä määritellään tietysti jokin tietty jousto, joustava ajanjakso, mutta mutta äh, kuitenkin äh, sääntöjä on noudatettava, mutta tämä ei millään lailla auta työntekijöitä tai äh, julkista palvelua, vaan se johtaa vain työttömyyteen ja sosiaalisen suojelun heikentymisen, tai jos ajatellaan vaikkapa EKPn politiikkaa tai kansainvälisen valuuttarahaston politiikkaa, ne ovat todella monissa maissa tuhonneet tuottavia sektoreita, kuten esimerkiksi vaikka Portugalissa, joka on minun kotimaani. Jos ajatellaan teollisuutta, maataloutta muun muassa, niin haluaisinkin esittää kysymyksen, minkälainen sosiaalipoliittinen ohjelma voisi tätä oikein tätä vahvistaa. Tämän kysymyksen halusin esittää. Hello, um, Mr. Kiitos. Haluatteko käyttää puheenvuoron? For the comments, um, also uh, in, together with my... Muutamia um, kommentteja näihin kysymyksiin. Jotkuthan, monethan näistä aiheista ovat aika monimutkaisia. Tämä jonkinnäköinen äh, tässä äh, perusjuoni tässä näkyy kuitenkin olevan parlamentin sisäinen rooli ja parlamentin rooli noin yleisesti EUn lainsäädännössä. Sisämarkkinapolitiikkahan on aivan olennaista, olennaisen tärkeää. Parasta olisi kyetä tässäkin asiassa mm, vahvistaa yhteistyötä eri valiokuntien välillä, jotta saataisiin vankempi lähtökohta suhteessa vaikkapa komission. Niin ettei, tämä ole tällaista sosiaalipolitiikkaa pelkästään tällaista sekundaarista politiikkaa, vaan olisi politiikan teon ytimessä. Tämä edellyttää Euroopan unionin hyväksyntä kansalaisten silmissä edellyttää juuri tehokasta sille politiikkaa. Tätä suuntaa, tähän suuntaan ollaankin oltu aika kriittisiä ja vallankin siinä vaiheessa, jos Euroopan tulevaisuusstrategia mielletään jollakin tavalla vääristyneeksi niin, että siinä on kansan mielestä unohdettu nämä sosiaali, sosiaalipolitiikan painotukset. Sosiaalipolitiikan, joka on joka auttaa tai voi ää, ää, mukautua, kykenee mukautumaan talouselämän dynamiikkaan. Se on tietysti välttämätön globaalissa ympäristössä. Emme me voi kuvitella alkavamme uuden, täältä sään, sääntelemään sen paremmin kansallisella kuin kansallisellakaan tasolla liian tiukasti. Jonkinlaista joustoa on sallit, jonkinlainen jousto on sallittava koska muussa tapauksessa yhteiskunnat köyhtyvät keskimäärin ja sen vuoksi täytyy olla valmiutta sitten valjastamaan tiettyjä tällaisia tuotannollisia resursseja, joita tarjolla on ja voimavaroja. Mitä sitten tulee eh, sellaisiin alueisiin, joihin ei markkinavoimien ei pidä sallia työntyvän esimerkiksi sosiaaliturvan, sosiaaliturvan perusasioihin, eh, vaikkapa eh, vähimmäis, vähimmäistulotaso ja tämän tapaiset seikat ovat niitä. Niistä on sitten erityisesti huolehtettava, huolehtittava. Edustaja Zimmer äsken viittasi tähän ongelmaan on varmaankin olemassa mahdollisuus yhdistää äh, vähimmäisstandardit äh, näin kansallisten muuttujien mukaisesti jonkinlaisiin eurooppalaisiin yleissuuntauksiin, yleiskäsityksiin siitä, mitä kaikille kansalaisille on vähintään tarjottava. Ei se varmaan ole mikään iso ongelma eikä välttämättä tätä talouden dynamiikkaakaan suitsisi. Ajatellaan vaikka tällaisia ansiosuojajärjestelmiä mm, esimerkiksi. Tällaiset aktiiviset sosiaalipolitiikan toimet ovat tehokkaampia kaikin tavoin kuin suorat, suorat rahansiirrot ja rahalliset avustukset. Joka tapauksessa se on selvä. Niin ikään mainitsit Saksan Saksan tilanteen ja, ja, ja vähimmäispalkkajärjestelmän ja totesitte, että se ei välttämättä ole, tai siis tässä tämän nimenomaan energian hintaan liittyen arvelitte, että se ei ole riittävä. Yksi seikka, joka on, on, on, on todellakin hyödyksi tällä e, sektorilla, on se, että meillä on perustuslaillinen perustuslakituomioistuin Saksassa, <clears throat> joka, jossa, joka voi mä, todeta sitten, että on, onko jokin laki perustuslain mukainen vai ei. Monethan tiedätte äh, näistä äh, vähimmäispalkkajärjestelyistä Saksassa vält, vält, välttämättä aina vähimmäispalkka, minimipalkkatasoa ei äh, tarvitse nostaa, kunhan nämä vähimmäistandardit ovat avoimemmat ja Äh, läpinäkyvämmät. Äh, näistä köyhyysindikaattoreista äh, käytävästä keskustelusta en ole niinkään hyvin perillä. Toivon saavani teiltä faktoja tähän tuokse. Oliko jotain muuta vielä? E, ehkä tässä tämä riittää toistaiseksi. Mitä tuli, tulee Rova Turusen kommenttiin? On erittäin tärkeä linkittää eri valiokuntien äh, tuo työn, erityisesti sisämarkkinapolitiikan, sosiaali- ja työllisyyspolitiikan ja budjettipolitiikan tekemisestä vastaavien valiokuntien työn yhdistäminen tai koordinoiminen on erittäin tärkeää, jotta sitten aina muistetaan sosiaalipoliittisten kriteereiden äh, riittävä huomioon ottaminen. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku muu paneelin jäsenistä käyttää puheenvuoron? Haluan kiittää teitä lämpimästi valiokunnan äh, nimissä. Tämä oli erinomainen raportti ja olisi mukava tietää, milloin tuo äh, kustannushyötyanalyysi, äh, kustannustehokkuusanalyysi olisi saatavilla. Mutta haluan kiittää teitä vielä todella kovasti tästä esityksestä. Kiitos. And then now we're going to move. Ja sitten menemme seuraavaksi Rova Zimmerin mietintöön, lausuntoon. Kysymys on köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa jatkotoimet. Ja anna puheenvuoron saman tien Rova Zimmerille. Ja, es ähm, handelt sich um, um eine Stellung. Äh, Kiitoksia. Äh, tässä on äh, äh, lausunnosta kehitysvaliokunnan valiokunta-aloitteiseen mietintään. Ja tässä on kysymys köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen etsimisestä kehitysmaissa, koska, koska on, istun myöskin kehitysvaliokunnassa olen, on kyennyt sitten seuraamaan tämän äh, mietinnön suuntaa ja, ja tavoitte, tavoitteita. Siinä eilen saatiin kokouksessa todeta, että, että meidän pitäisi sosiaalivaliokuntana ja työllisyysvaliokuntana ottaa kantaa tähän mietintöön, josta me olemme, jossa, jossa minun, minun mielestäni on paljon elementtejä, jotka on kokonaan näytetty huomiota mitä tulee työllisyyspolitiikkaan, eh, sosiaalipolitiikkaan, eh, köyhyyden, kehittämis, eh, köyhyyden kehittymiseen, <clears throat> ansaitsee meidän valiokuntamme panoksen monin täydennyksin. Minä haluaisin, että keskustelua käytäisiin itse köyhyyden määritelmästä sinällään, koska minun mielestäni <clears throat> meidän pitää selkeäksi, sel, tehdä selväksi kehitysmaiden kehittymisen kannalta, että köyhyys on muutakin kuin äärimmäistä köyhyyttä. <clears throat> Tämä asunnotto, asunnottomuus, sairastuvuus, että, että siinä että se ei pelkästään rajoitu siihen, vaan tässä on nimenomaan nyt kysymys, osittain kysymys siitä, että, että miten ihminen ylipäätänsä säilyy hengissä Minusta meidän valiokuntamme jo tätä valiokunnan pitäisi tätä painottaa. Et, et, et, äh, silloin kun 1995 pidettiin Kaipenhamin sosiaalista kehitystä käsitellyt huippukokous, ja siellä se, tämä käsitys, äh, tämä, nämä perusteet hyväksyttiin. Äh, helmikuussa asianomainen YK, YK ää, valiokunta pohti tätä maailman sosiaalista tilannetta ja pohti siinä köyhyyden määritelmää ja teki selväksi, että, että tässä ajattelussa, kun köy, tässä ajattelussa köyhyydestä täytyy tästä strategisia paljon selkeämmin myöskin muotoilla nämä tavoitteet, että me Eurooppana, Euro, EUna, Euroopan parlamenttina olemme vastuussa siitä, mitä kehitysmaissa tapahtuu ja mitä me siellä varsinkin teemme että nimenomaan sitten juuri tämä äh, käsite muotoillaan huolellisesti. Tätä olen tässä omissa esityksissäni äh, painottanut. Esimerkiksi tämä Global Jobs Pact, äh, joka viime loka, syyskuussa hyväksyttiin tai esiteltiin tässäkin valiokunnassa, jossa käsitellään arvo, ihmisarvoisen työn edellytyksiä ja sen vaikutuksia ihmisarvoiseen elämään ylipäätänsä, <clears throat> niin että myöskin vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttaminen määriteltiin siinä myöskin tärkeässä. Sen vuoksi tämä lausunto on tässä hyvin tiivissä muodossa nyt mahdollista esittää koska tietenkään ei meillä ole montakaan mahdollisuutta äh, sivu, sivukaupalla näitä sinne tehdä. Mä haluaisin nämä kolme, näitä kolmea seikkaa korostaa. Ja omalta puoleltani voisin todeta, että minulla olisi koko tukku äh, äh, parannusehdotuksia, joilla voitaisiin tätä mietintöä vahvistaa. Ja tässä haluan nyt kuulla, millä, mitä mieltä valiokunnan muut edustajat ovat näistä kannostani. Ja mitä ylipäätään tästä asiasta mielletään, siin, se, siitä riippuu sitten, mitä ehdotuksia tulee siihen tekemään. Yksi olennainen kysymys on kuitenkin vielä tämässä sosiaaliturvajärjestelmässä se, että, että köyhyyden vastaisessa taistelussa, siis sosiaalipolitiikan keinot ovat erittäin tärkeät, sosiaaliturvan keinot ovat tärkeitä. 80 prosenttia kaikista maailman ihmisistä ei, eivät ole sosiaaliturvan piirissä. Se on äh, hätkähdyttävä luku. Se, äh, Muutoin olen iloinen yhteistyöstä toistaiseksi kollegan kanssa. Meillä on muutosesityksen jättämiselle 7. huhtikuuta, takarajana siis. Tulen sitten varjoesittelijöiden, eri ryhmien varjoesittelijöiden kanssa tätä, tätä lausuntoa sitten sorvaamaan puhu ja keskustelemaan heidän kanssaan niin, että saamme mahdollisimman vahvan yhteisen kannan. Kiitos. Thank you. Uh, one Kiitos. Uh, Frau Sippel, die heute nicht hier sein kann, hat mich joka ei ole päässyt, päässyt paikalle, hän äh, pyysi kertomaan oman kantansa. Sippel äh, äh, pitää, pitää tästä lausuntoa hyvänä ja haluaa tähän ensimmäiseen versioon joitakuita elementtejä muutosesityksen esimerkiksi tämän äh, tämän naisten oikeudellinen ja taloudellinen tilanne, ensinnäkin lapsityövoima ja sitten kehitysmaiden ammattiliittojen kanta, tilanne ovat <clears throat> tärkeitä asioita, jotka sitten tässä lausunnossa olisi hänen mielestään vielä huomioon otettava. Rova Haakin. Kiitos Rova puheenjohtaja. Minä haluaisin itsekin esittää jotakin esityksiä tästä ja keskustelen sitten vielä äh, esittelijän kanssa. Olen samaa mieltä tästä perusperiaatteesta, ähm, köyhyyden poistamisesta ja niin poispäin. Teillä on paljon tässä ehdotuksia. Erityisesti kohdassa kolme puhutaan ilon äh, agendasta, äh, säädöllisistä oloista. Ymmärrän, että haluatte tämän aika tiiviisti esittää ja tietysti tässä voidaan käyttää vain tietty määrä merkkejä, mutta ehdottaisin ehkä vielä pari lisäajatusta olisi hyvä ottaa tähän, ja toinen niistä on itse asiassa jo tuossa kehitysvaliokunnan alkuperäisarjekirjassa, ja kysymys on juuri mikroluotoista olemme juuri saaneet täällä valiokunnassa tästä aiheesta mietinnön valmiiksi, jotta kehitysmaita kannustettaisiin mikroluottojen käyttämiseen, niin tämä on hyvin tärkeää. Ja olen samaa mieltä edellisen puheen kanssa, että ehkäpä voisimme myöskin lapsityövoimasta mainita jotakin, mutta äh, tietysti tämän soveltamisalan puitteissa yleisesti ottaen kaiken kaikkiaan tuen tätä, mitä tähän on kirjattu. Rouva Moha. Merci, Madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin sanoa että minäkin olen sitä mieltä, että tämä mietintö on hyvin kattava, loistavasti tehty, mutta yhdestä asiasta haluaisin kuitenkin puhua, koska en löytänyt sitä, mitä etsin. Ainakaan en kuullut sitä. Mm, tässä on kyse naisten tilanne ja ongelmat kehitysmaissa. He elävät aivan erityisessä köyhyyden tilassa, erityinen sen takia, varsinkin silloin kun heistä tulee leskiä, he menettävät kaikki oikeutensa. Eli jos puhumme köyhyyden vähentämisestä, niin naiset, jotka ovat aivan erityisen köyhiä näiden maiden köyhien keskuudessa, kun on kyse onnettomuuksista elämänkulussa, niin heistä tulee vieläkin köyhempiä. Ja tätä asiaa ei kyllä mielestäni riittävästi käsitelty tässä mietinnössä. Sitä voitaisiin käsitellä lisää. Kiitos. Nyt palataan vielä Rouva, Rova Zimmeriin. Ja, vielen Dank für, für die Hinweise. Kiitoksia näistä vinkkeistä. Olen kiitollinen, että eh, eri ryhmät ja eri kantaa esittävät, eh, edustavat jäsenet esittävät konkreettisia eh, ehdotuksia – ja kyllähän niitä sinne voi mahtua, kunhan eh, ovat tietyissä rajoissa kuitenkin se, mitä tähän on annettu eh, tilaa noin sivumääräisesti. Tässä ensimmäis- e-, ensimmäisessä versiossa ole, ole, olen myöskin eh, huom- ottanut tietyt kohderyhmät vain. E, toki e, naisten asema, lapsityövoima on tärkeitä asioita. Me voimme, meidän pitää myöskin sanoa vanhusten e, asemasta kehitysmaissa heidän tilanteensa on hyvin vakava monin paikoin. Eli, eli tässä on koko kirjo tarjolla ehdotuksiin. Meidän täytyy sitten niitä miettiä, millä tavalla nämä voidaan ryhmitellä ja, ja, ja ko, koostaa sitten hyväksi lausunnoksi. Kiitokset ja ajan varmastikin vammaisten ja iäkkäiden osalta tehdä jotakin tarkistuksia. Sitten määräaikatarkistusten jättämiselle on kuten sanoit 7. huhtikuuta ja keskipäivällä tämä hyväksytään 28. päivä ja 10. päivä toukokuuta kiitosvalikunnassa ja sitten heinäkuussa todennäköisesti täysistunnossa. Ja tällä tavalla aamuyön